Good afternoon, dear Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Me aloitamme nyt tämän interparlamentaarisen kokouksen. Ja nyt on kansainvälinen naisten naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen päivää. Ja tämä on siis kansallisella ja EU-tasolla. Ja nyt sitten jatkan lietuan kielellä. Ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että tänään tässä kokouksessa kansallisten parlamenttien kanssa meillä on edustaja 15 EU-jäsenvaltiosta ja Norjasta. Tänne kokoukseen tuli myöskin e, Euroopan neuvoston parlamentaarista kokouksesta jäseniä. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja todella odotan mielenkiinnolla keskustelua Sukupuolinen väkivaltaisen torjunta ovat meidän valiokunnalle äärimmäisen tärkeä asia. Ja me olemme vaatineet, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan ja komissio ottaa osaa Istanbulin yleissopimukseen. Ja nyt sitten neuvoston täytyy tässä vahvistaa vielä tämä koko asia ja toivon, että neuvosto päättää sen, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan liittyy tähän, jotta siitä viimein tulee todellisuutta. Euroopan parlamentti on puoltanut kysymystä ja tämä on meille tärkeä askel naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Me olemme laatineet mietinnön ja meillä on ollut myös useita suullisia kysymyksiä komissiolle. Syyskuussa sitten julkaistiin edistymiskertomus liittyen tähän liittymisprosessiin Istanbulin yleissopimukseen koko EUn osalta. Me totta kai kuulemme myöskin kansallisten parlamenttien näkemyksiä. Pari huomiota nyt vielä tämänpäiväisen kokoukseen. Haluaisin kertoa teille, että tulkkaus on tässä tarjolla kaikkiin EUn kieliin, paitsi tanskaan ja kielenkieleen. Ja tämä kokous myöskin äh, menee verkkoon ja pyytäisin, että puheenvuoron käyttäjät puhuisivat lyhyesti, koska täällä on paljon puhuja puhujalistalla. Pyytäisin myös, että täyttäisitte yhden näistä kaavakkeista, mikä teillä on siellä kaavakkeiden joukossa. Antakaa sallipalvelijoille tai sihteeristölle tuo kaavake tai jollekin työntekijälle. Ja me aloitamme nyt pitemmittä puheitta ensimmäisen osion kanssa. Ja kyseessä on siis Istanbulin yleissopimus jäsenvaltioissa äh, mukaantulo ja seura... tämän seuraaminen. Ja Virginia Langbach saa puheenvuoron. Hän on Euroopan unionin sukupuolisten välisen tasa-arvon instituutin jo tutkija. Hän tulee nyt kertomaan tutkimuksestaan. Ja molemmat ensimmäiset puhujat saavat seitsemän minuuttia. thank you very much. Hyvä puheenjohtaja Blinkevichiltä. Kiitoksia kovasti. Tämä on meille tärkeä tilaisuus ja mahdollisuus tavata Euroopan parlamentin, mutta myös kansallisten parlamentin jäseniä. Pohdin tässä vuotta 2013, kun instituuttimme oli kaksi ja puoli vuotta vanha. Se julkaisi ensimmäisen ehdotuksen siitä, kuinka voidaan mitata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mutta paljonkaan ei voitu tarjota. Johtuiko se siitä, että ei ollut saatavilla olevaa tietoa, jota olisi voitu vertailla, vai kenties siksi, että naisen kohdistuva väkivalta aiheuttaa eriarvoisuutta. Miehillä on valta ja se on yksi syy, mutta tämä on myös seurausta sukupuolten epätasa-arvosta. Eli kun lähdimme tätä indeksiä valmistelemaan, meillä oli jo jotakin tietoa. Se on perusoikeusviraston tutkimuksesta edelleen ainut tietolähde. Halusimme katsoa, mitä tuollainen perheväkivalta tarkoittaa. Nyt olemme tänä vuonna päässeet huomattavasti eteenpäin. Analysoimme sitä, miten voisimme auttaa EUta ottamaan käyttöön erilaisia mittatikkuja myös suhteessa Istanbulin yleissopimukseen, mutta myös erityisen spesifeihin väkivallan muotoihin. Tämä olisi erityisen tärkeää. Ehdotimme tällaista, mutta tällä hetkellä näiden kaikkien asioiden mittaaminen on erittäin vaikeaa. Tarvitaan poliittista sitoutumista ja sopimuksia. Me Too, myös minä, kampanja osoittaa, että jos tällainen tutkimus julkaistaisiin tänään, ihmiset olisivat puhuneet tilanteestaan paljon enemmän kuin tutkimuksen aikaan. Kollegani kertoo teille hieman tarkemmin siitä, miten ja mitä aiomme yrittää mitata. Uskomme, että näin todella on pyrittävä tekemään. Kiitoksia tästä esittelystä. Hyvää iltapäivää kaikille. Toivon, että päivä on sujunut hyvin tähän mennessä päiväni alkoi samalla tavalla kuin aina. Luin uutiset ja kun minä tutkin sukupuolen perustuvaa väkivaltaa eh, työkseni, niin uutisten lukeminen on tietysti hyvä asia, mutta myös huono asia sen vuoksi, että uutiset ovat täynnä kaikenlaisia tapoja, joilla naisia ja tyttöjä eh, tapetaan ja, ja pahoinpidellään. Se on myös hyvä lukea näitä uutisia sen vuoksi, että pystyn tutkimaan, millä tavalla miesten ja naisten epätasarvo näkyy. Ja tämä on se ensimmäinen askel kohti tasa-arvoa, jotta voidaan luoda asianmukaisia politiikkoja, täytäntöönpanna niitä ja valvoa niitä. Epätasa-arvoisuuksien mittaaminen on, on se, miksi tasa-arvoindeksi alun perin perustettiin – Väkivaltaulottuvuus oli alusta saakka mukana, kuten Virginia sanoi. Tieto, tietojen puutteen vuoksi sitä ei kuitenkaan käytetty. Ja tänään esittelisin teille, millä tavalla me mittaamme väkivaltaa ilmiönä ja myös laajempana ilmiönä sukupuolen kohdistuvan väkivallan näkökulmasta. Tässä on kolme erilaista tasoa. Ensimmäinen taso, jonka näette tässä tummassa ympyrässä, sisältää tiedot, jotka ovat jo yleisimpiä muotoja, joilla tämä väkivalta esiintyy. Ja ne ovat niitä kriminalisoituja muotoja, väkivallan muotoja. Niistä tietoja on tietysti eniten saatavilla kaikista maista. Nämä tiedot yhdistetään tällaisella yhdistelmällä, menettelyllä, jolla nämä tiedot saadaan yhdistettyä ja sitten saadaan kokonaiskuva tästä ilmiöstä ja näin luodaan tällainen yhdistelmä mittari, jolla ilmiötä voidaan mitata. Tämä ei kuitenkaan riitä, koska se ei anna vielä kattavaa kuvaa tilanteesta, vaan sitten on tällainen toinen taso, nämä lisäindikaattorit, joissa otetaan huomioon sellaiset väkivallan muodot, jotka on otettu huomioon Istanbulin sopimuksessa, jotka ovat vakavia, mutta ne eivät, niitä, niitä ei vielä kovin tarkkaan mitata, kuten vaikkapa naisten sukupuolielinten silpoaminen. Siitä ei ole vertailukelpoista tietoa vielä tällä hetkellä. Sitten on sellaisia väkivallan muotoja, joita ei ole vielä laajasti kriminalisoitu. Sitten on kolmas taso, joka auttaa meitä ymmärtämään ne olosuhteet ja ympäristöt, joissa väkivaltaa tapahtuu. Ja tällä tavalla konteksti ja väkivallan laajuus yhdistyvät. Ja tämä taso on se, jossa me tutkimme niitä myöskin sitä, että kuinka Istanbulin sopimus, sopimuksen velvoitteita jäsenmaissa noudatetaan, ja se auttaa meitä ymmärtämään niitä kehityssuuntauksia väkivallan torjunnassa. Onko, ollaanko kulkemassa kohti trendiä, jossa väkivalta tai häirintä lisääntyy, onko uusia toimenpiteitä, joita otetaan käyttöön. Kaikkiin näihin kysymyksiin täytyy vaata, vastauksia saada ja tällä hetkellä meillä kaikkia tietoja vielä ole saatavilla. Me olemme hyvin riippuvaisia hallinnollisista tiedoista. Tässä mittauksessa me sitten siirrytään tähän yhdistelmämittariin Composite Measure. Tarkoituksena on laatia yksi menetelmä, jolla saadaan nopeasti tietoa tietystä väkivallan muodossa tietyssä maassa ja sitten me voimme vertailla maita myöskin pidemmällä ajanjaksolla. Meillä on siis kolme tavoitetta. Ensinnäkin haluamme eh, tutkia väkivallan esiintyvyyttä, seksuaalirikosten esiintyvyyttä, naismurhien esiintyvyyttä. Naismurhat ovat yleisimpiä väkivallan muotoja. Kaikkia tietoja kaikista maista ei ole saatavilla naismurhien osalta, joten sen vuoksi sitä ei vielä mitata laajasti. Sitten myöskin väkivallan vakavuusastetta mittaamme. Ja kolmas taso on se, että mitataan naisten valmiutta keskustella väkivallasta, ilmoittaa väkivallan teoista, kertovatko he kokemuksistaan. Ja tämä myöskin kertoo siitä, onko naisilla pääsy asianmukaiseen tarpeelliseen tukeen. Tällä mittarilla lasketaan kaikkien EU-maiden pisteet, jotka perustuvat tasa-arvoinstituutin eh, menetelmiin. Ja näiden pisteiden avulla voidaan sitten vertailla, missä vaiheessa maat ovat. Ja näissä, tässä mittarissa otetaan huomioon kaikki mainitsemani indeksit indikaattorit. Ja pisteet ovat yhdestä sataan ja mitä enemmän pisteitä on, mitä korkeampi pistemäärä, sitä enemmän on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sitä vakavampaa se on ja niin edelleen. Tällä mittarilla me haluamme auttaa jäsenvaltioita valvomaan väkivaltailmiötä, myöskin sen laajuutta ja myös toimia, joilla sitä pyritään torjumaan – Lopuksi haluaisin vielä kertoa tärkeimmistä tuloksista, joita olemme analyysissämme huomanneet. Ensinnäkin tietoja naismurhista on saatavilla vain noin puolesta EU-maissa ja nämä rajalliset tiedot kertovat meille kuitenkin sitä, että yksi nainen tapetaan joka päivä ja tappaja on yleensä, murhaaja on yleensä joko hänen oma kumppaninsa tai joku lähihenkilö tai entinen kumppani. 70 prosenttia e, fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta johtaa terveysongelmiin. Ja naisiin kohdistuva väkivalta aiheuttaa myös taloudellisia seurauksia ja kustannuksia kaikissa maissa. Lähes yksi uhri että puolet uhreista eivät kerro kokemuksistaan kellekään, ei poliisille, ei lääkärille, ei ystävälle, ei kenellekään. Kun luen uutisia tänä päivänä, yritän muistaa tämän tuloksen, tämän seikan, koska vaikka, vaikka väkivallasta puhutaan koko ajan ja kirjoitetaan koko ajan, niin ehkäpä tämä väkivallan hiljaisuus on muuttumassa. Mutta todellisuus on se, että naiset eivät vieläkään elä väkivallatonta elämää, vaan he elävät hiljennettyä, vajennettua elämää. Ja yritetään nyt tehdä tähän asiaan muutos. Kiitos. Thank you very much to Miss Virginia. Oikein paljon kiitoksia Virginia Langbach ja Blandin Mojar näistä alustuksista. Ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Simona Lanzonille. Hän on asiantuntijaryhmän toinen varapuheenjohtaja, eli Greviosta. Äh, ja olkaa hyvä, Rova Lanzoni, teillä on seitsemän minuuttia. For the invitation. Kiitoksia oikein paljon, kiitoksia kutsusta. Käytän Italiaa, koska tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuuteni, koska nyt on tulkkaus siis Italiaan tässä olemassa, joten pidän kiinni tästä. Come sapete bene, eh, il Grevio è l'organo di monitoraggio della convenzione. Kiitoksia kovasti kutsusta tänne. Olemme valvontaelin, joka liittyy suoraan valtion toimielimiin ja katsomme rakentavaa vuoropuhelua siitä, mitä voidaan tehdä, jotta lainsäädäntöä ja politiikkaa voidaan harmonisoida silloin, kun halutaan estää Istanbulin yleissopimuksen puitteissa väkivaltaa. Maaliskuussa 2016 esittelimme kyselykaavakkeen, joka Grevio-ryhmässä laadittiin. Kyselykaavakkeessa oli mukana kaikki, olivat mukana kaikki yleissopimuksen artiklat, ja tämä kyselykaavake on jaettu Albaniaan, Itävaltaan, Tanskaan ja tarkastelemme tässä Montenegroa ja Turkkia. Samoin tämä on annettu Monakolle. Ja pian on tulossa Ruotsi, Portugali, Ranska, Italia, Suomi ja myös muita maita. Tärkeää on, että olemme saavuttaneet sen, että 27 valtiota on ratifioinut sopimuksen, joten 25 maan katto ratifioineita maita on saavutettu ja pian on mahdollista laajentaa grevioryhmää, asiantuntijaryhmää 10-15 jäsentä. Eli erittäin pian ryhmää laajennetaan ja silloin voimme siis valvoa entistä useampia maita. Mitkä sitten ovat niitä tärkeimpiä asioita, joita olemme ottaneet ensimmäisten seurantojen aikana esiin? No tähän on oikeastaan hankala vastata. Olemme juuri julkaisseet tämän internetistä löytyvän raportin Itävallasta ja Monakosta. Ja pian ovat tulossa raportit Tanskasta ja Albaniasta. On vaikea siis vetää johtopäätöksiä neljästä, vain neljästä maasta, jotka ovat saavuttaneet tämän tai saattaneet tämän prosessin loppuun. On kuitenkin joitakin viitteitä siitä, mikä tilanne on ja ollaan kiinnittämässä huomiota eri kysymyksiin tässä kyselykaavakkeessa. Ensinnäkin tiedot. Niistä jo kuulimme. Hallinnolliset tiedot ensinnäkin. Niiden avulla voidaan paremmin lukea ja tutkia sitä, mitä maassa tapahtuu. Hallinnollisilla tiedoilla tarkoitan niitä tietoja, joita kerätään lainvalvonta, terveydenhuolto ja oikeuden alalla. Ja jos tiedonkeruujärjestelmiä pystyttäisiin päivittämään, tämä myös onnistuisi. Ja samalla pystytään kehittämään tietoon perustuvaa politiikkaa. Tiedämme, että tilastotieto usein on vain arvio. Eli sellaiset hallinnolliset tiedot, joita voidaan integroida keskenään, todella auttaisi meitä muuttamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja siihen liittyvää politiikkaa. Toinen aivan yhtä tärkeä kysymys on due diligence, tarvittava huolellisuus kaikissa valtion toimissa. Tiedämme, että ihmiset muodostavat toimielimet, ja niin kauan kuin naisen kohdistuvaa väkivaltaa ei ymmärretä sukupuolinäkökulmasta, on hankala saada aikaan sellaisia toimia, joita tarvitaan. Usein tässä toimitaan vain automaattisesti. Ja tarvitaan aivan uudenlaista kulttuuria, uudenlaisia yleisiä ponnisteluja sen eteen, että todella kaikilla tasoilla voidaan toteuttaa säännöksiä. Ilman kulttuurista muutosta on hankalaa kaikilla tasoilla panna yleissopimusta. On hankala löytää maata, joka olisi täysin harmonisoinut omat kansalliset lakinsa Istanbulin yleissopimuksen. Tämän eteen me teemme töitä. On selvää, että lainsäädännön sisällä pitää harmonisoida sekä rikosoikeuden että yksityisoikeuden säännöksiä. Ja pitää olla avoin, lineaari toimintatapa. Olemme myös havainneet, että on paljon perheväkivaltaa, ja siihen keskitytään, mutta muihin Istanbulin yleissopimuksessa esiin tuotuihin väkivallan muotoihin välttämättä ei, vaikka se tapahtuisikin kotona. Ja on paradoksaalista, että lapset muodostavat usein tältä osin ongelman. Greviota ja Istanbulin yleissopimustakin on usein syytetty perhevastaiseksi mutta näin todellakaan ei ole. Me emme halua, että perheet hajoavat, vaan haluamme, että perheet ovat yhtenäisiä. Se, joka käyttää väkivaltaa perheessä, on se, joka perheen tuhoaa. Tämä on aihe, johon meidän kaikkien on yhdessä pureuduttava. Ja lasten tilanne tai se, että lapset otetaan perheestä pois väkivaltatilanteessa – tai heitä ei suojella väkivallalta, on edelleen ongelma. Sitten maahanmuutto. Se on edelleen siis tulkkikorjaa sukupuolten, sukupuolielinten silpominen, pakkoavioliitot, kunniamurhat ja niin edelleen. Tämä on edelleen turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajaryhmien keskuudessa ongelma, ja johon jäsenvaltiot suhtautuvat varauksella. Näin on myös, kun katsotaan korvauksia tekojen uhreille. Joitakin trendejä on siis havaittu ja nyt aikani päättyy. Kiitos. <coughs> Thank you very much. Oikein kiitoksia. Eh, Miss Simona Lanzoni. And now... Kiitoksia Simona Lanzoni. Ja nyt pyytäisin sitten, että Eva Pastrana, joka on Head of Help-yksikön jäsen Euroopan neuvostosta, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia järjestäjille tästä kutsusta tänne. Olen Euroopan Euroopan neuvostossa vastannut ihmisoikeuskasvatuksesta lakimiesammattien osalta. Lyhenne on HELP ja nyt puhumme siitä. Kyseessä on kotiväkivallasta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sitä, miten laaja maantieteellisesti tämä ohjelma on ja miten tulevaisuudessa EU ja Euroopan neuvosto tekevät yhteistyötä ihmisoikeuskysymyksissä. No mikä HELP on? Tavoitteena on todellakin auttaa lakimiesammatissa olevia tuomareita, lakimiehiä ja niin poispäin, jotta he soveltaisivat ihmisoikeusstandardeja päivittäisessä työssä. Ja tämä tapahtuisi siis kasvatuksen ja koulutuksen kautta. Helpin onnistuminen pohjautuu kahteen tekijään, verkostoon, missä on esimerkiksi erilaisia tuomarikouluja, lakimieskouluja, ja tähän liittyy 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltioita, ja myöskin lakimiesjärjestöjä on mukana tässä. Sitten toinen menestystekijämme liittyy siihen, että meillä on ilmaisia verkkokursseja verkkoalustallamme. Ja nyt on yli 22 000 käyttäjää jo näillä kursseilla ja näette, miten kiinnostuneita ihmiset ovat käyttämään näitä verkkokursseja. Meillä on nyt neljä kertaa enemmän ihmisiä mukana kuin kolme vuotta sitten. No mitä nämä ihmiset sitten etsivät. He etsivät näitä kurssejamme, help-kursseja, ja nämä lakimiesammattilaisille soveltuvat kurssit ovat sellaisia, että te voitte käyttää niitä tai eri järjestöjen edustajat tai muut, jotka tekevät työtä tällä alalla. Me katamme eri aihepiiriä siellä, kuten esimerkiksi syrjimättömyys, tietosuoja, työoikeudet, kaltoinkohtelu, Euroopan ihmisoikeusyleissopimus, ihmiskauppa. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen kurssi juuri käynnistynyt kuukausi sitten. Lasten oikeudet ovat mukana. Kurssi käynnistyi eilen. Oli lasten kansainvälinen päivä ja sitten kurssi, johon me keskitymme tänään, naisen kohdistuva väkivalta ja kotiväkivalta. Kyseessä on kurssi, joka käynnistyi tänään ja julkisesti siitä ilmoitetaan seuraavien päivien aikana. Tämä on hyvä, se on eri Euroopan neuvoston osastojen yhteinen hanke, jotka ja siellä on myöskin HELP-ohjelman mukana, josta minä vastaan. Naisen kohdistuva väkivalta – ei ole ainoastaan rikkomus ihmisoikeutta kohtaan, vaan kyseessä on myöskin vakava syrjinnän muotonaisia kohtaan ja sillä on eri muotoja, niin kuin näemme se voi olla seksuaalista, väärin hyväksikäyttöä, fyysistä väkivaltaa, taloudellista painostusta, vainoamista, sukuelinten silpomista tai pakkoavioliitotkin kuuluvat tähän – tässä on kuusi moduulia tässä kurssissa. Ensimmäinen on se, että pitää ymmärtää ilmiö. Toinen on kansainvälinen ja eurooppalainen lakikehys, jossa keskitytään Istanbulin yleissopimukseen, johon EU on nyt liittynyt. Kolmas moduuli liittyy siihen, miten voidaan eri esteiden yli päästä ja saada oikeutta näille naisille. Sitten rikosoikeudellinen vastaus Esimerkiksi kun on oikeudenkäyntiä, jota saadaan sitten oikeudenmukainen tuomio. Sitten siviilipuolen vastaus ja sitten lopuksi vielä nämä vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenettelyt. Ja voitte löytää erilaisia kursseja. Tässä on Bridget O'Laughlinin esityskurssista. Hän on Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksen monitorointiryhmästä ja on hyvin tärkeää ymmärtää, että kun Euroopan neuvosto kehitti tällaista ihmisoikeuskoulutusta, niin tässä ei keskitytä ainoastaan tiedon ja oikeuspuitteiden välittämiseen, vaan me haluamme myöskin muuttaa käsityksiä ja opettaa. Tämä on tärkeää tästä syystä. Me sisällytämme oikeita tapauksia, oikeuskäytäntöä tähän, joka on muuttanut eurooppalaista oikeuskäytäntöä Strasbourgista aina Luxemburgin tuomioistuimen asti. Kansainvälinen kehys on mukana. Siinä keskitytään eurooppalaisen järjestelmän, siinä Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin lainsäädäntö yhdistetään. Ja niin kuin muut kurssit, se on hyvin interaktiivinen. Siellä on paljon videoita, siellä on ihmisoikeus, puheenjohtaja, joka kertoo siitä, että miten naisen kohdistuva väkivalta on laajasti levinnyt Eurooppaan ja miten vaikeita nämä asiat ovat sitten. Meillä on täällä muitakin ja meillä on videoita, jossa asiantuntijat kertovat näistä kehittämisten kursseista. Italialainen tuomari, saksalainen syyttäjä, meillä on bulgarialainen tuomari, Strasbourgin tuomioistuimesta, joka myöskin kertoo aiheesta. Ja näin yksi näistä moduuleista, näistä kuudesta moduulista rakentuu. Tarkoituksena on parantaa lukijan käsitystä naisiin kohdistuvan väkivallan ja kotiväkivallan muodoista. Ja tässä on sitten se mahdollinen kattavuus. Me voimme kattaa 47 valtiota 830 miljoonaa ihmistä asuu tällä alueella. Ja jotta olisimme tehokkaampia, käytämme alueellistakin lähestymistapaa välillä, niin kuin esimerkiksi Länsi-Balkanin alueella Venäjällä, Turkissa ja EU-rahoituksen avulla keskityimme, tai keskitimme osan kursseista myöskin EU-jäsenvaltioihin. Sitten vielä aivan esityksen lopuksi haluaisin vielä vahvistaa teille, että HELP toimii, sen kursseja käytetään entistä enemmän ja pyytäisin, että tuette tätä, että edistäisitte kyseistä kurssia omissa toimielimissänne ja parlamenteissanne, kouluissa. Ja pyytäisin, että autatte meitä myöskin, että Euroopan komissio äh, allokoisi lisää määrärahoja näihin asioihin. Meillä on kaksi EUn hanketta tällä hetkellä. Toinen liittyy radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. Siinä kehitytään myös, äh, keskitytään myöskin uhrien oikeuksiin. Ja haluaisin kertoa teille, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Mikään äh, kansainvälinen toimielinen voi tehdä tätä yksin. Meillä on kasvavia haasteita, esimerkiksi muukalaisviha, populismi on kasvanut, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. On paljon sellaisia asioita, joita meidän täytyy työstää yhdessä tuumin. Ja päätän nyt tähän tässä mielessä. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että Euroopan neuvoston resurssit ovat rajalliset. Budjetti edustaa alle 0,3 prosenttia EUn yleisestä talousarviosta ja parlamentin jäsenet eivät aina ole tästä tietoisia. Kiitoksia tuestanne ja siitä, että autatte kurssin levittämisessä. Me voimme tällä kautta vaikuttaa hyvin laajasti siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan EUn alueella. Kiitos. Anna. Kiitoksia. Eva Pastrana, seuraavaksi Joanna Pietrovska. Hän on Feminoteka-säätiön puheenjohtaja Puolasta. Olkaa hyvä, teillä on seitsemän minuuttia. Zaproszenie, od razu przejdę do e, mojej prezentacji przemówienia. Kiitoksia kutsusta ja siirrynkin suoraan asiaan, koska minulla ei ole paljon aikaa ja esitykseni on pitkä. Pyydän anteeksi sitä, että esitys on puolaksi, mutta elämme nyt vaikeita aikoja Puolassa. No kerro, mistä haluan puhua nyt iltapäivällä. Puhun lyhyesti Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnista Puolassa, koska se ei sujunut aivan sujuvasti. Ja naisasiajärjestöjen, minunkin järjestöni piti taistella sen puolesta. Olimme mukana alusta saakka, edistimme ja annoimme tietoa Istanbulin yleissopimuksesta siitä, kuinka se auttaa naisia, jotka ovat väkivallan uhreina ja kuinka se auttaa estämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kerron myöskin, minkä, mitä etuja ratifioinnista on koitunut ja kuinka täytäntöönpano on sujunut tai sujuu allekirjoitimme tai ratifioimme sopimuksen vuonna 2015. Presidentti Komorovski allekirjoitti sen ja se on ollut voimassa elokuusta 2016 saakka. Tässä on kuva presidentti Komorovskista, joka allekirjoittaa sopimusta, vaikka hän itse olikin, suhtautikin siihen varauksella. No, Istanbulin yleissopimuksen on sanottu uhkaavan Puolan kulttuuria ja perinnettä ja vastustajien mukaan Yleissopimus oli sodan julistus Puolan kulttuuria ja uskontoa vastaan ja sen sanottiin lisäävän väkivaltaa naisia kohtaan. Vastustajat sanoivat sen muuttavan väestön ideologioita ja sukupuolten tasa-arvo oli harhaoppi eikä sitä ollut olemassa todellisuudessa. Tuon aikainen pääministeri Tusk oli mukana ratifiointiprosessissa. Enemmistöä ei saatu aikaiseksi Pääministeri Eva Kovac sanoi äänestävänsä ratifioinnin puolesta, mutta parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan näin toimineet. Presidentti Komorovski sanoi, että hän ei ollut täysin tyytyväinen yleissopimuksen sanamuotoon ja se sanamuoto ei sopisi Puolan tavoitteisiin, sosialistisiin tavoitteisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja Puolassa oma perheväkivaltalainsäädäntö on puutteellinen, koska siellä ei viitata tarkkaan naisiin kohdistuvaan ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan. Puolan lainsäädännössä ei puhuta naisista ja tytöistä erityisuhreina väkivallan teoissa ja perheväkivallassa. yhteiskunnassa, tai siellä viitataan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja sukupuolistereotypioihin ja siihen, että ne joskus aiheuttavat väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin. Tämä tuli esille vastustajien puheenvuoroissa yleissopimus edellyttää sitä, että koulutetaan naisia ja eh, miehiä ja poikia naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Yleissopimuksessa keskitytään väkivallan syihin, se on erityisen tärkeää meille, ja stereotypioihin, jotka kohdistuvat naisiin. Yleissopimuksessa edellytetään myöskin sitä, että toimitaan perheväkivaltaa vastaan ja kohdennetaan varoja tähän tarkoitukseen. Sen ansiosta, että Puola ratifioi yleissopimuksen, me olemme nyt tilanteessa, että meillä on selkeät ohjeet, ohjeet esimerkiksi raiskaustapauksissa. Ja tämä on selkeä etu, joka yleissopimuksesta on syntynyt ja tämänhetkinen parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen oli tuohon aikaan, kun sopimusta ratifioitiin oikeusasiamies ja hänen ansiostaan hänen asiotaan se, että minunkin organisaationi pystyy auttamaan raiskauksen uhreja. Tämä henkilö on ollut erittäin tärkeä myöskin siinä, että että poliisilaitos ja tuomioistuin ovat täytäntöönpanneet yleissopimusta, vaikka sitä ei olekaan vielä täysin täytäntöönpantu. Meillä on myös ilmaisnumero, joka auttaa väkivallan uhreja. Tällä hetkellä käydään yleistä keskustelua siitä, miten määritellään taloudellinen väkivalta. Sitä ei vielä ole Puolan lainsäädännössä määritelty. Puolan lainsäädäntö tai perheväkivallan torjuntaohjelmat eivät myöskään viittaa sukupuolen perustuvaan väkivaltaan. Minkäänlaista määritelmää ei ole naisin kohdistuva väkivalta tai sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. me olemme tähän tyytymättömiä. Me vaadimme, että tätä, tämä tilanne korjataan ja että Puolan lainsäädäntöä muutetaan niin, että siellä olisi ainakin ehdotason kappaleissa määritelmä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan, mutta tällä hetkellä emme ole onnistuneet tässä. Tällä hetkellä on hyvin vaikeaa käydä julkista keskustelua yleissopimuksesta Puolassa ja kerron, mitä siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu ihan pian. Pyydän anteeksi. En saa näköjään esitystä eteenpäin. No niin. No ehkäpä jätän tämän mukavan kuvan tähän. Voitte sitä katsella. Kerron tästä kuvasta myöhemmin lisää. Mutta haluaisin nyt sanoa, että Istanbulin yleissopimus on otettu paikallisviranomaisessa vastaan hyvin ja ne, jotka meitä taas ovat vastustaneet, ovat, ovat siis kuitenkin sisällyttäneet, siis yleissopimuksen sanamuodot on sisällytetty paikallisiin määräyksiin ja varoja on osoitettu tähän käyttöön myöskin. Monet paikallisviranomaiset ovat tulleet mukaan ja toivon, että luku kasvaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin jonkin verran vaikeuksia Näette kuvassa Jarovas Kaczynskin Ja joulukuussa kuulimme, että tämä hänen edustamansa puolue vetäytyisi yleissopimuksesta. Toimittajat alkoivat esittää kysymyksiä. Ja sitten kävi ilmi, että ei näin ollutkaan tapahtumassa, eli siis emme olisi vetäytymässä yleissopimuksesta. Ja presidentti sanoi, että Puola ei eroa yleissopimuksesta, mutta se ei myöskään täytäntöönpanisi sitä. Tämä on se tämänhetkinen tilanne ja tällä hetkellä käymme keskustelua me yritämme saada lisätietoja. Yleissopimuksen rat- täytäntöönpano on siis vaarassa ja on todennäköistä, tai, että Puola saattaa vetäytyä siitä. Kiitoksia oikein paljon, Joana Piotrovska. Nyt antaisin sitten parlamentin jäsenille ja kansallisten parlamenttien edustajille tässä puheenvuoro, mutta meillä on vain 10 minuuttia. Tämä paneeli päättyy jo kello 16. Pyytäisin, että puhutte hyvin lyhyesti puheenvuorossanne pari minuuttia korkeintaan. Tässä on Kyprokselta Mariella Aristido ensimmäisenä vuorossa. Olkaa hyvä. please, madam. Mikrofoni, olkaa hyvä. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κύπρος... Hyvät kollegat, Kypros allekirjoitti tämän Istanbulin sopimuksen kesäkuussa 2015 ja ratifioi sen vuonna 2017. naisten ja miesten tasa-arvon valiokunnalla oli tärkeä rooli tässä ratifioinnissa ja todella osoitti sen, että meidän lainsäädäntömme on pikaisesti uudistettava, jotta yleissopimusta voidaan noudattaa. Täytyy myös mainita ne valtavat ponnistukset, joita oikeusministeriömme on tehnyt, jotta nämä yleissopimuksen velvoitteet voidaan täyttää. Oikeusministeriö jätti lain, joka käsittelee häirintää 23 artiklan mukaisesti ja myös kriminalisoi naisiin kohdistuvan väkivallan. Näin pyritään täysin ottamaan yleissopimuksen säännöt osaksi kyproslaista lainsäädäntöä. Olemme ottaneet lainsäädäntömme säännöksiä, joilla ennaltaehkäistään tätä toimintaa ja parannetaan väkivallan torjuntaa. Olemme myös parantaneet poliisimme roolia, jotta se voi vastata oikealla tavalla erilaisiin väkivallan tapahtumiin. Meillä on myös puhelinlinja, joka antaa tukea uhreille ja sitä hoitaa naisten väkivallan uhrien järjestö. Tähän loppuun haluaisin vielä todeta, että meidän täytyy näissä toimissamme ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, valtiolliset, mutta myös muut. Olemme vasta toimien alussa. Kiitos. Kiitoksia Seuraavaksi Barbara Matera, tämän valiokunnan jäsen. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin vasta nyt paikalle. Olin äh, toisessa valiokunnassa äänestämässä. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat tyytyväisiä siitä, että EU liittyy Istanbulin yleissopimukseen ja Grevion työ on ollut äärimmäisen tärkeää ja olemme ymmärtäneet, että todellakin pannaanko täytäntöön tämän yleissopimuksen säännöksiä eri jäsenmaissa. Kansainväliset kansainvälinen ratifiointiprosessi on yleensä aika hidas. Hallitukset allekirjoittavat ihmisoikeussopimukset, koska he vastaavat näihin kumppaneidensa paineisiin ja haluavat antaa yleisen viestin. Sitten nämä sopimukset kuitenkin jäävät pitkäksi allekirjoituksen jälkeen roikkumaan, eikä niitä ratifioidu pitkään. 23 maata ovat ratifioineet tällä hetkellä yleissopimuksen, 14 jäsenvaltiota, EUn jäsenvaltiota. En nyt lue näitä, kun tässä on vähän aikaa. Kaikki muut 14, loput 14 jäsenvaltiota ovat vain allekirjoittaneet yleissopimuksen, mutta eivät ratifioineet sitä. Yleissopimuksella on tärkeitä oikeudellisia eh, seurauksia eh, välittömästi. Ratifioivat maat ovat joutuneet muuttamaan lainsäädäntöään ja muita normejaan ja säädöksiä, jotka koskevat väkivaltaa, jotta kaikki määritelmät ja velvoitteet sisällytetään lainsäädäntöön. Viivästyksiä on tapahtunut, ne ovat johtuneet poliittisista syistä, eivät välttämättä teknisistä syistä, esimerkiksi tämä polemiikki, jota on käyty sukupuolen määritelmästä ja siitä, että on keskusteltu sukupuolistereotypioista. stereotypioista kaikki keskustelut täytyy nyt jättää syrjään, koska tärkein tavoite yleissopimuksessa on se, että puututaan päättäväisesti väkivaltaa vastaan ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa vastaan. Ja täällä Euroopan parlamentissa eri päätöslauselmista, joista olemme äänestäneet, olemme vaatineet, edellyttäneet jäsenvaltioita ratifioimaan mahdollisimman pian yleissopimuksen ja, ja täyttämään täysimääräisesti yleissopimuksen velvoitteita ilman mitään mitään varaumia. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että Istanbulin yleissopimuksen lisäksi pitäisi myöskin, eh, sen pitäisi täydentää jäsenvaltioiden säädöksiä, sen pitäisi myöskin vaikuttaa Euroopan toimielinten ja pitäisi taata uhrien oikeudet ja myöskin puuttua oikeusalan toimintaan. Tarkoituksena on parantaa ja tehostaa kansallisia politiikkoja, joilla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, jotka ovat aika erilaisia eri maissa. Ja lopuksi haluaisin vielä esittää kysymyksen rouva Lanzonille ja kysyä, oletteko sitä mieltä, että EUn liittyminen tähän yleissopimukseen on askel eteenpäin siinä, että yleissopimusta saataisiin tapahtua paremmin. Ja haluaisin myöskin vielä tietää, kuinka valvonta tapahtuu. Kiitoksia. Ačiū, ponia Matera. Aš noriu informuoti mūsų šiandienos posėdžio dalyvius, kad jau 17. Kiitoksia. Haluaisin kertoa teille, että jo 17 jäsenvaltiota on allekirjoittanut yleissopimuksen. Viimeinen, viimeisimmät olivat Saksa, Viro ja Kypros. Muut jäsenvaltiot voivat välittömästi tehdä saman ja seuraavaksi sitten Liettuan parlamentin edustaja. Controversial with intensive anti-conventional lobbying. Tässä on hyvin vahvaa lobbausta maissa. Monet, monet asiat ovat sellaisia, että niitä tulkitaan väärin. Esimerkiksi kun ajatellaan sukupuolta, sitä pidetään ag- aggressiivina kristillisiin arvoihin suuntautuvana hyökkäyksenä. Ja tässä pyritään kuitenkin diver, diversifioimaan. Olen yksi parlamentin jäsenistä, joka tuki tätä yleissovimusta, mutta tässä kuitenkin kuitenkin ehdotetaan, että, tai sanotaan, että positiivista tulosta äänestyksestä ei välttämättä tule. Parlamentissa on käyty keskusteluja ja tässä on, nyt on tarkoitus viedä tämä asia perustuslakituomioistuimen, joka voisi e, selvittää tämän yleissopimuksen tilaan tilanteen, joka liittyy e, Liettuan perustuslakiin liittyvien, liittyvien arvojen rikkomiseen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille alustuspuheenvuoron pitäneille. Erityisesti haluan kuitenkin kiittää teitä, Rouva Pietrovska, sitä, että olette paikalla. Me tiedämme, mikä tilanne Puolassa on. on. Teillä on kaikki meidän tukemme, jotta tilanteesta päästäisiin eteenpäin. Haluaisin esittää vain yhden huomioon sen lisäksi, että todella on tärkeää puhua asioista niiden oikealla nimellä. Se on ainut tapa pureutua ongelmiin. haluaisin hieman pohtia sitä, mihin keskitymme kaikessa toiminnassamme. Me keskitymme uhreihin. Se on korrektia, se on oikein. Kyllä uhreja pitääkin suojella, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että uhriutuminen tavallaan estää toimimasta sitten, tai tämä johtaa syyllistämiseen. Me todella haluamme kiittää Euroopan neuvostoa siitä, että se on lähtenyt ottamaan käyttöön ensimmäisen todella sitovan ja integroidun oikeudellisen välineen. Meidän täytyy todella päästä siihen, että väkivallan tekijät joutuvat syytteeseen ja vastuuseen. Olemme kuulleet paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta kun puhutaan väkivallan tekijästä, hän voi olla raiskaaja, silpoja, hakkaaja ja niin edelleen. Naisten, naisen kohdistuvaa väkivaltaa pitää, siitä pitää rankaista. Ja meillä on nyt tämä hyvä väline siihen, joka on Istanbulin yleissopimus. Meidän pitää tuomita nämä teot ja meidän täytyy myös muuttaa hieman mentaliteettiamme. Ačiū ponia Basera. Dabar noriu suteikti žodį poniai Boguslavai Očekovs. Seuraavaksi puheenvuoron saa Boguslav Čikovski. Hän tulee Puolan parlamentista. Olkaa hyvä. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję e, za e, możliwość. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua tässä tapaamisessa. Olen Puolasta, joka on aika sanotakseni takapajulla ja haluaisin sanoa, että ei ole totta, että Puola haluaa vetäytyä Istanbulin sopimuksesta. Yleissopimus on hyväksytty vuonna 2011 toukokuussa ja Puolan työministeriö 20. helmikuuta 2011 antoi asetuksen ennen kuin tämä Istanbulin yleissopimus edes oli olemassa. Ja siinä puhuttiin uhrien tukemisesta. Tällä hetkellä meillä on 35 uhrien avustuskeskusta ja kolme uutta avataan vielä ensi vuonna ja 2019 vuonna lisää. Nämä asiantuntijat keskukset ovat monialaisia keskuksia, joissa suojellaan väkivallan uhreja, autetaan väkivallan uhreja. Jokainen paikallisviranomainen on aktiivinen tällä osa-alueella, eikä uhreina ole, eivät ole vain naiset ja tytöt, vaan kaikki yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, vanhukset, lapset ovat usein väkivallan uhreja. Ja ministeriö, sosiaalisen ministeriö huolehtii juuri näistä ihmisistä oikeusministeriön ja, ja opetus- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä kulttuuriperintöministeriön kanssa. Tiedotusvälineillä on myös velvollisuus tiedottaa ja levittää tietoa siitä, kuinka voidaan estää väkivaltaa. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että ihmiset eivät sanoisi, että puolalaiset eivät halua auttaa tukea tarvitsevia ihmisiä, koska se ei ole totta. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, ensimmäinen paneelikeskustelu on nyt oikeastaan päättynyt. Meillä ei ole enää kovinkaan paljon aikaa. Ja tästä syystä meillä ei ole myöskään aikaa pyytää alustajia tai, tai esitä kysymyksiä heille, mutta toisen paneelikeskustelun aikana teillä on vielä mahdollisuus eh, esittää kysymyksiä heille. Niin, puolitoista minuuttia vain, vain teille vielä. Paljon kiitoksia. Pyydän anteeksi, joudun lähtemään toiseen kokoukseen. Halusin kiittää kaikkia täällä läsnä olevia naisia. Aloittaisin kunnioittamalla 18-vuotiaasta tyttöä, joka kantaa kyltiä, jossa sanotaan, kyllä minä uskon sinua. Viime vuonna Pamplonan Fermin juhlilla. 18-vuotias tyttö joutui viiden miehen hyökkäyksen uhriksi. He videoivat ja lähettivät WhatsAppia hänestä. Tänään näemme tästä tuomion. Ja naiset ovat tämän jälkeen aloittaneet kampanjan, jossa sanotaan tälle tytölle, että kyllä me uskomme sinua. Tämä tyttö on osa niitä haastateltuja vuodelta 2015, jossa Euroopassa haastateltiin 45 000 naista, jonka mukaan yksi 20 raiskatusta joutuu joukkoraiskauksen uhriksi. Tämä tyttö on yksi heistä. Tähän on saatava loppu. Hän ei ollut syypää sille, että viisi miestä hänet raiskasi. Me kaikki haluamme, että että teemme työtä sen eteen, että valtiot ratifioivat Istanbulin yleissopimuksen, mutta tämän lisäksi tarvitaan todella poliittista tahtoa. Se, että on ratifioitu sopimus, ei tarkoita vielä sitä, että tällaista poliittista tahtoa valtiolta löytyisi, koska ilmankaan ratifiointia valtiot, eh, valtiot voivat ratifioimattomuudesta huolimatta hyväksyä erilaisia keinoja ja välineitä, joilla puututaan tähän väkivaltaan. Tämän yleissopimuksen avulla on otettu askel eteenpäin, mutta minä peräänkuulutan poliittista tahtoa. Espanjan valtiossa Baski maassa vuonna 2007 hyväksyttiin kaksi lakia, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja halutaan kitkeä väkivaltaa, mutta tämä ei riitä. Sitten lapsista. Iputkuan provinssissa, Baskimaassa, Baskimaan puhemiehenä tapasin naisjärjestön edustajia. He sanoivat minulle, että on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota lapsiin. Muistan nämä sanat joka päivä, koska joka viikko, joka vuosi näemme, että isien tappamien lasten määrä kostona kohtaan lisääntyy jatkuvasti. kun on, kyseessä on jonkinlainen muu väkivalta kuin perheväkivalta, yhdessä tuumin eri toimielimet lähtevät tätä vastaan. Mitä tapahtuu, kun kyseessä ovat naiset? Meidän on todella nyt saatava äänemme, kuuluvi, äänemme kuuluviin tässä järkyttävässä asiassa. Emme voi hyväksyä sitä, että 50 prosenttia Euroopan väestöstä, eli naiset, joutuvat kärsimään tämän kaltaisesta käytöksestä. Vaikka eteenpäin on jo menty, uskon, että työsarkaa vielä riittää, jotta todella saamme aikaan poliittista tahtoa eri poliittisilla tasoilla. Niin, että todella nyt aletaan kitkeä tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, edistetään tasa-arvoa. Nyt joudun pyytämään anteeksi, että joudun poistumaan paikalta, olen jo myöhässä. Rouva Bilbao Parantika, oikein paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa kuitenkin vielä yksi puhuja, Emma Fatorini Italiasta. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Puhun lyhyesti. Me Italiassa, Italian parlamentissa olemme hyväksyneet 3. kesäkuuta 2013 eh, tämän sopimuksen. Olemme ratifioineet sen yksimielisesti sen vuoksi, että se ei ole vain epämääräinen suositus, vaan se koskee ihmisoikeuksia ja epätasarvoa. Naiset on, ovat samassa äh, arvossa kuin miehet, ja sen vuoksi haluaisin sanoa puolalaisille ystävilleni täydestä sydämestäni, että kannattaa suhtautua vakavasti omiin vaikeuksiin. Ei tämä yleissopimus ole perhettä uhkaava tekijä, vaan päinvastoin sehän vain vahvistaa perhesuhteita, suhdetta lapsiin ja myös puolisoiden välisiä suhteita sen vuoksi, että nämä suhteet perustuvat vapauteen ja ihmisarvoon ja kunnioitukseen ja niihin arvoihin, niihin katolisiin arvoihin, E, joita he pelkäävät menettävänsä. Me pyrimme parantamaan rakkaussuhteita ja kiintymyssuhteita ja nämä väkivallan muodot eivät koske vain arkaisia vanhoja vanhanaikaisia perheitä ihmisiä, vaan ne koskettavat kaikenlaisia perheitä ja todellisuuksia. Eli meidän kaikkien pitäisi, myös uskonnollisten yhteisöjen, pitäisi yhdessä toimia. Ei pidä pelätä tällaisia sukupuoli teorioita. Kaikillahan on omat ajatuksensa sukupuolesta, sitä on vaikea määritelmä, mutta ei sillä ole mitään tekemistä väkivallan kanssa tai sen verran on, että naisiin kohdistuva väkivalta perustuu siihen väkivaltaan, e, mutta kyse on kuitenkin väkivallasta. Ihmisarvon ydin perustuu juuri näihin perhesuhteisiin, kiintymyssuhteisiin. Ja haluan sanoa puolalaisille, minä pidän kyllä Puolan kulttuurista erittäin paljon. Olen käynyt Puolassa ja, ja haluaisin kuitenkin kertoa, että teidän pitäisi olla eturintamassa näiden arvojen edistämisessä. Kiitos. Ačiū. Dar kartą dėkoju visom Kiitos. Kiitokset vielä kerran kaikille ensimmäisen paneelikeskustelun osallistujille. Kiitos. Sitten siirrymme toiseen osaan. Toisessa osassa kyse on syy siitä, miten Istanbulin yleissopimus toimeenpannaan kansallisella tasolla. Kyse on myöskin hyvien menettelytapojen vaihtamisesta. Ja ennen kuin nyt annan kansallisille valtuuskunnille ja tietysti myöskin parlamentin jäsenille puheenvuoron, niin haluan sanoa seuraavaa. Haluaisin tässä pyytää Italian ja Espanjan kollegoita käyttämään puheenvuoron ja myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Toivon, että tulette tänne ylös istumaan. Rouva Francesca Pugliisi, tervetuloa. Rouva Pilar Gansela Rodriguez, pyydän, että tulette myös tänne ylös istumaan. Ja sitten vielä Eurooppa-toimiston edustaja. Hyvät kollegat, me jatkamme nyt esityslistan mukaan. Ensimmäisessä puheenvuorossa on Francesca Puglisi. Hän on italialaisen tutkintavaliokunnan jäsen. Ja seitsemän minuuttia te saatte. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tapaamisesta. Olen siis naismurhien ja naisiin kohdistuvan väkivallan parlamentaarisen tutkimusvaliokunnan puheenjohtaja Italian senaatista ja kuten äsken kerrottiin, toisen senaattorin toimesta Italia on ollut ensimmäinen maa, joka on ratifioinut Istanbulin yhteissopimuksen lailla, joka annettiin 27. kesäkuuta 2013. Se on ollut, tämä on ollut yksi ensimmäisiä säädöksiä Italiassa, koska Italiassahan naismurhia tapahtuu aika lailla paljon. Nyt sitten kun olemme täytäntöönpanneet tätä yleissopimusta, olemme hyväksyneet myös asetuksen, joka koskee naismurhia. Ja sillä on lisätty meidän lainsäädäntömme merkittäviä toimenpiteitä, jotka koskevat esimerkiksi maksutonta oikeusapua naisille, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi, ja sitten myös muita suojelutoimia, kuten vaikkapa vaikkapa lähestymiskielto ja myös se, että jos alaikäiset todistavat väkivallan tekoa, se on raskauttava asianhaara. Ja vielä tärkeä asia, jotta saataisiin muutettua kulttuuria maassamme, kuten yleissopimuksessa edellytetään, on se, että pitäisi koulutuksessa ottaa huomioon tämä asia ja koulutusuudistuksessa olemme myös 2017 huhtikuussa annetulla lailla ottaneet tämän huomioon siis asetuksessa 93-2013 ja pyrimme kouluttamaan oppilaita tasa-arvosta. Ja tämä ei koske ainoastaan opiskelijoita, vaan, vaan tiedottaminen ja koulutus tapahtuu myös opettajien ja perheiden ja vanhempien suuntaan. Joku vuosi sitten hyväksyttiin ensimmäinen suunnitelma ja toimenpideohjelma, jossa oli mukana kaksi tärkeää toimenpidettä, eli tällainen toimenpide, jolla otetaan huomioon kaikki alan toimijat, koska se on erittäin tärkeää, että voidaan torjua sukupuoleen kohdistuvaa perustuvaa väkivaltaa. Ja sitten observatorio, joka tutkii ja yhdistää kansalaisyhteiskunnan ja, ja väkivaltaa keskukset ja sitten valtion elimet. Lopuksi tänä vuonna on perustettu tämä tutkimusvaliokunta, jonka tehtävänä on tosiaan varmistaa ensinnäkin se, että yleis sopimuksen, yleis, Istanbulin yleissopimusta on täytäntöönpantu asianmukaisesti ja sitten se, kuinka käytetään varoja, jotka valtio on, on tähän kohdentanut vuonna 2006 2013-2016 siihen on kohdennettu 60 miljoonaa euroa, eli aika paljon. Ja sitten myöskin se, kuinka näitä säädöksiä on täytäntöönpantu. Mitä sitten on käynyt ilmi? Valitettavasti on käynyt ilmi se, että vaikka meillä on aika edistyksellinen lainsäädäntö tämän asian osalta, ja murhien määrä kasvaa, laskee siis, naismurhien määrä kuitenkin pysyy muuttumattomana joka vuosi. Noin yksi nainen tapetaan joka toinen päivä. Ja erilaisia toimenpiteitä, kuten vaikkapa lähestymiskieltoa tai sitten pidätystä, kun henkilö saadaan itse teossa kiinni, nämä ovat olleet toimenpiteitä, joita käytetään kuitenkin aika vähän – lainsäätäjien keskuudessa oikeus. Aha, minulle sanotaan, että pitäisi puhua hitaammin, joten minä itse ajattelen, että kun on vähän aikaa, niin pitääkin puhua nopeampaa. Anteeksi. Niin, ongelmana tässä on se, että koulutus on puutteellista kaikilla Italian yhteiskunnan tasoilla ja tämän koulutuksen avulla voitaisiin ennakoida ja tunnistaa perheväkivaltaa, koska usein perheväkivaltaa pidetään vain perheen sisäisenä riitana joka voi liittyä eroon tai muuhun, mutta siitä on, se on siis aivan eri asia kuin se perheväkivalta, jonka uhreiksi liian monet naiset meidän maassamme joutuvat. Vain 13 prefektuuria sadasta ovat, ovat edistäneet yhteistyömenetelmiä alueen, e, alueellisten elinten välillä – ja mehän tiedämme, että väkivalta, väkivallan tukikeskusten, paikalliselinten ja muiden viranomaisten välinen yhteistyö on se, joka, jolla avulla, jonka avulla muutosta saadaan aikaisesti. Eli kaikkien toimijoiden täytyy tehdä yhteistyötä tuomareiden, asianajajien, opettajien, lääkäreiden, ensiapulääkäreiden kaikkien, ensiapulääkärithän ottavat juuri uhrit vastaan. Eli kaikkien täytyy osata tunnistaa väkivaltailmiöt, perheväkivalta ja sukupuolen perustuva väkivalta on siis tärkeää, että koulutetaan lapsia, koululaisia, jotta he ymmärtäisivät, että se ei ole rakkautta silloin, kun ei kunnioiteta toisen vapautta ja, ja itsemääräämisoikeutta. Ja sen vuoksi on tärkeää, että nämä varat, joita saamme Euroopan komissiolta tähän työhön, ne ovat tärkeitä, niitä on eri, ne, ne ovat erittäin tarpeen, erityisesti Etelä-Euroopan maissa. Ja jotta todellakin saataisiin aikaan rakenteellisia muutoksia, on tärkeää se, että että Italian yliopistolaitos ja yliopistot myöskin ottaisivat sukupuolten välisen tasa-arvon ja väkivallan torjunnan keskiöön, jotta voidaan saada muutosta aikaan. Ja pitää auttaa ja edistää sitä, että kaikki ymmärtävät ja osaavat, osaavat tunnistaa nämä väkivallan muodot ja pystyvät auttamaan naisia, jotka joutuvat väkivallan uhreiksi. Ja tämä alkaa jo ihan opetussuunnitelmasta lähtien. On ensisijaisesti tärkeää, että täytäntöön ratifioidaan tämä yleissopimus, mutta se, että se myös pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Ja minä uskon, että komissio ja Euroopan parlamentti voivat vielä tehdä paljon työtä sen eteen, jotta edistetään sellaisen direktiivin aikaansaamista, että voidaan ohjeistaa jäsenvaltiota, jotta tämä, tämä tie etenisi ja tämä toimenpide etenisi määrätietoisesti. Vielä yksi ongelma, jonka halusin teille kertoa, eli se, että naiset joutuvat vielä toisen kerran uhriksi sen vuoksi, että ei osata perheriitaa erottaa perheväkivallasta. Ja tämä johtaa siihen, että naiset joutuvat toisen kerran uhreiksi silloin, kun he tekevät ilmoituksen perheväkivallasta. Heidän täytyy sitten usein vielä samanaikaisesti käydä rikosoikeudenkäynti ja sitten on vielä siviilioikeudenkäynti menossa, joka koskee vaikkapa avioeroa tai huoltajuusasioita. Ja koska perheväkivaltaa ei tunnisteta, vaan sitä pidetään perheriitana, niin usein lapset annetaan yhteishuoltajuuteen. Ja tämähän on kiellettyä Istanbulin sopimuksessa hyvin epäsosiaaltavaa silloin, kun on kyse perheväkivallasta. Ja nyt pääsemme tähän paradoksiin, joka liittyy siihen, että, että lapset annetaan yksin huoltajuus annetaan isälle, joka on ollut väkivaltainen. Näinkin saattaa tapahtua. Ja tämä on yksi aihe, toinen aihe, jota meidän täytyy yhdessä myös käsitellä, jotta me saisimme oikeudenmukaisuutta edistettyä, että voisimme suojella naisia ja lapsia perheväkivallalta. Kiitoksia. Ačiū labai poniai Franceskai Puglisi ir dabar... Paljon kiitoksia rouva poliisi. Seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Pilar Cancela Rodriguez. Hän tulee Espanjan kongressista ja on tasa-arvo valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Muy buenas tardes. Es un, un honor. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. On suuri kunnia saada olla täällä Euroopan parlamentissa edustamassa Espanjaa, kaikkia espanjalaisia. Kun puhumme tasa-arvosta naisten ja miesten välisenä periaatteena ja tästä naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Kuten tiedätte, Espanja on ottanut käyttöön pioneerimaista lainsäädäntöä, ei pelkästään Euroopasta katsottuna, vaan koko maailmanlaajuisesti. Usein lainsäädännössä lainsäätäjä pyrkii kattamaan porsaan reikeä aukkoja velvoitteina, niin että voidaan taata oikeuksia vapauksia. Tässä tapauksessa kyseessä on se, että torjutaan väkivaltaa naista kohtaan ja edistetään tasa-arvoa. Ja lainsäädäntöön pitää todella olla pioneerimaisessa asemassa uranuurtajana. Komp- tarvitaan todellista sitoutumista politiikan tekijöiltä, jotta, jäsen, jotta yhteiskunta olisi demokraattisempi ja tasa-arvoisempi. Ja näin on Espanjassa tapahtunutkin. Kuitenkin, kun aika on kulunut, tilastotieto osoittaa, että emme ole tehneet kylliksi tällä hetkellä naisiin kohdistuva väkivalta on todellinen vitsaus, mikään hiljainen hetki tai tästä puhuminen ei riitä, vaan tarvitaan poliittista tahtoa. Muuten kansainvälisistä sopimuksista tai lainsäädännöstä ei ole mitään hyötyä. Tarvitaan myös taloudellista tukea. Talousarviot ja budjetit toteuttavat sitten poliittista tahtoa. Itse johdan äh, tasa-arvovaliokuntaa ja siellä kaikki puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että sukupuolen kohdistuvan väkivaltaan pitää puuttua. Olemme allekirjoittaneet valtion sopimuksen ja tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentissamme tällainen äh, sukupuolisen väkivallan sopimus, jonka kaikki puolueet allekirjoittivat, allekirjoitettiin. Jos kaikki parlamentin puolueet olisivat so- sopineet ja neuvotelleet tästä omissa riveissään. Tämä varmasti olisi täysin erilainen tämä sopimus. Mutta tässä halutaan nyt toimia puolueettomasti ja saada, saada aikaan sellainen sopimus, joka ajaa kaikkien poliittisten puolueiden ja kaikkien miesten ja naisten etuja Espanjassa niin, että todella voidaan nyt viimein pureutua tähän perheväkivaltaan. Tässä on erilaisia työmenetelmiä, mukana on ollut tasa-arvoasiantuntijoita, koulutuksen, terveydenhuollon, oikeuslaitoksen edustajia, feministiliikkeiden edustajia. Haluan todella kiittää heitä jälleen kerran heidän taistelustaan ilman feminististä liikettä emme olisi nyt tilanteessa, jossa nyt olemme, vaikka työsarkaa edelleen riittääkin. mukana ovat olleet siis parlamentin ryhmät, kansalaisyhteiskunta, kaikki täydentävät toisiaan. Tämä laki jakautuu kolmeen osaan. Ensinnäkin diagnosoidaan tilanne, kun pyrimme tällaisen valtion Meidän täytyy kriittisesti suhtautua tilanteeseen, tunnustaa se, että tilanne ei toimi ja meillä on todella parantamisen varaa. Julkishallinnon rooli on äärimmäisen tärkeä. Se voi parantaa kansalaisten ja yhteiskunnan vapauksia ja oikeuksia, ja varsinkin kun kyseessä ovat naisten miehet. Demokraattinen yhteiskunta ei voi jättää huomiota tällaista dramaattista asiaa, josta naiset ja myös lapset tällä hetkellä kärsivät. Äidit joutuvat väkivallan uhreiksi, mutta myös lapset, koska heitä käytetään panttivankeina. Ja heidän avulla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman suurta haittaa naisille. Tämä on todella surullista, tämä on dramaattista, mutta Tällä vuosisadalla mikään yhteiskunta ei voi hyväksyä tällaista tilannetta. Me tarvitsemme nyt toimintaa ja on käytettävä kaikkia välineitä tähän sopimukseen liittyy 213 eri toimenpidettä ja niitä kaikkia on käytettävä. Tässä katsotaan myös ennaltaehkäisyä, tiedon lisäämistä, uhrien ja alaikäisten tukemista ja pyritään tukemaan naista koko tapahtumaketjun aikana siitä lähtien, kun hän tekee ilmoituksen väkivallasta. Samoin pyritään havaitsemaan erilaisia väkivallan muotoja, joista puhutaan Istanbulin yleissopimuksessa ja katsotaan, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällä sopimuksella on. Tähän siis liittyy 213 erilaista välinettä. Ne kaikki ovat tärkeitä yhdessä. Tähän on annettu nyt miljardin euron taloudellinen sitoumus viiden vuoden ajalle valtioilta, mutta myös kunnilta ja autonomiselta alueelta. Ja toimiin ryhdytään välittömästi jo tämän vuoden talousarviossa. Naiset pelkäävät, he tuntevat syyllisyyttä, tuskaa, yksinäisyyttä, mutta he kärsivät hiljaa. Uhrit ovat hiljaa, kun häntä uhataan, terrorisoidaan hänen ympärillään olevat ihmiset, ihmiset pysyvät hiljaa, eivätkä halua nähdä sitä, mitä tapahtuu. Ja samoin yh, yhteiskunta on hiljaa. Ajatellaan, että, että tämä liittyy vain perheen sisäisen tai pariskunnan sisäisiin toimiin. Miesten harjoittama väkivalta naisia kohtaan jatkuu, mikäli emme muuta toimiamme. Meillä on Espanjassa tilastotietoa ja sen mukaan 800 naista on vuodessa joutunut miesten väkivallan uhriksi. Myös monet lapset joutuvat tällaisen väkivallan uhriksi. luvut ovat samanlaisia kuin edellisenä vuonna. Ja viime vuonna on tehty yli 130 000 väkivaltailmoitusta, eli lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä on kuitenkin naisille erittäin hankala. Väkivaltaa kärsineistä naisista yli 80 prosenttia ei koskaan tee siitä ilmoitusta. ihan on paradoksaalista kuunnella. Joskus puhutaan vääristä ilmoituksista. Baskimaan edustaja viittasi San Ferminista tapahtuneeseen joukkoraiskaukseen. Sosiaalinen media ja muut eivät asettuneet uhrin rinnalle, vaan niiden rinnalle, jotka tällaiseen barbariseen tekoon sortuivat. nainen joutui viiden miehen raiskaamaksi. Ja hän joutui osoittamaan, miten, hänen, miten hän joutui kärsimään. Häntä pidetään silti syyllisenä. Mutta hän selvisi tästä. Nyt on kiinnitettävä huomiota nuoriin sukupolviin, tuleviin sukupolviin. He suhtautuvat tähän naisiin kohdistuvaan väkivaltaan eri tavoin. He pitävät tätä jonkinlaisena miehisenä rakkautena silloin, kun naisen vaka- vapauksia rajoitetaan. Mutta he suhtautuvat tähän nyt eri tavoin ja tässä piilee edelleen toivoa. Meidän täytyy julkishallinnossa jatkaa tätä työtämme, erityisesti lainsäädäntötasolla, jotta voidaan rikkoa hiljaisuus, jotta päästään eroon peloista. Meidän on pyrittävä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa naisilla on oikeutensa ja he eivät joudu pelkäämään. Kiitos. Ačiū, ponė Rodrygės. Dabar noriu suteikti žodį. Oikein paljon kiitoksia, Rova Pilar Kansela Rodriguez. Seuraavaksi Jackie Han saa puheenvuoron. Hän tulee tuolta tasa-arvovirastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, että kutsuitte minut tähän kokoukseen ja mielelläni nyt puhun teille lainsäätäjistä ja tuosta Istanbulin yleissopimusta. Equality Now äh, on naisten oikeuksien järjestöjä. Me käytämme lainsäädäntöä tärkeimpänä välineenä ja myöskin kansainvälisiä ja paikallisia yleissopimuksia, jotka edistävät ihmisoikeuksia. Valitettavasti tekniikka ei kuitenkaan kuulu vahvuuksiimme. No niin, me tarkastimme ka- kansainvälisen lakimiesjärjestön ja muiden kanssa lainsäädäntöä ja 82 lainkäyttöaluetta tarkastettiin. Monet niistä kuuluvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueisiin. No miksi tämä tehtiin? Minun ei varmastikaan tarvitse kertoa teille, koska me kaikki täällä tiedämme naisiin kohdistuvan väkivallan laajuuden, varsinkin kun puhutaan seksuaalista väkivallasta. Ja Me Too-kampanjan jälkeen kaikki nyt tietävät, kenelläkään ei ole nyt varaa sanoa, että he eivät tiedä seksuaalista väkivallasta ja siitä, kuinka monta, moneen naiseen tämä kohdistuu. No, me löysimme hyvin paljon aukkoja lainsäädännössä itsessään. Me tiedämme, että lainsäädäntö ei ole vastaus kaikkeen. Me tarvitsemme asenteiden muutosta, me tarvitsemme koulutusta, me tiedämme, että tarvitsemme lainsäädännön toimeenpanoa, mutta ensimmäinen asia on kuitenkin se, että tekeekö lainsäädäntö työnsä, jotta se suojelee naisia ja tyttöjä sukupuoliselta väkivallalta. Ja me löysimme seitsemän suoja-aukkoa, jotka olivat meidän mielestämme sellaisia, että ne soveltuivat koko joukkoon maita, myöskin EU-jäsenvaltioihin. Minä puhun näistä nyt hyvin lyhyesti. On lakeja, jotka antavat rikokseen syyllistyneen henkilön mahdollisuuden jäädä vapaaksi siten, että löydetään jonkinnäköinen sopimus uhrin kanssa. Joskus kyseessä on raha, avioliitto tai jokin muu, mutta se tarkoittaa sitä, että henkilöä ei rankaista, siis tekijä ei rankaista. Ja sitten oli myöskin lainsäädäntöä, jotka ö, pohjautuivat moraalisuuteen eivätkä ruumiilliseen koskemattomuuteen. Eli tässä on tarkoituksena suojella naisen kunniaa jollain tapaa eikä kyse ollut väkivallasta, joka kohdistui tähän naiseen. Me näemme lainsäädäntöä, joka mahdollistaa avioliiton sisäisen raiskauksen myöskin lasten kohdalla. Tästä tämä ei kohdistunut Euroopan unionin maihin, mutta esimerkiksi Intiassa on tällaista toimintaa ja siellä on lainsäädäntö niin kauan kuin morsian on yli 15-vuotias, niin hänet saa avioliitossa raiskata. Sitten on lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, jotka äh, liittyvät oikeusharkintaan ja pitää määritellä myöskin äh, todisteet. Katso, eli tässä nyt usein on puhuttu esimerkiksi uhrien syyllistämisestä ja äh, jos henkilö ei ole ei ole tässä täydellinen uhri, niin tässä puhutaan kuitenkin siitä, että tässä olisi ikään kuin naisen syy, että mies raiskaa hänet. Tämä on näissä oikeusjärjestelmissä ja lainsäädännössä on mukana. Sitten on sellaisia, joissa ei tunnusteta sitä, että suostumus on mahdotonta esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa ollaan hyvin paljon riippuvaisia ja tämä koskettaa monia EUn jäsenvaltioita, myöskin omaani, kun ajatellaan nuoria naisia, Eli on olemassa suuri aukko siinä kohtaa, miten näitä nuoria suojataan. Sitten on sellaisia toimenpiteitä, toimia ja lainsäädäntö, joissa pyritään estämään tutkimukset ja sitten vaaditaan uhrien ja yhteistyötä, jos esimerkiksi tarvitaan tiettyä lääkäriä, mutta hän ei ole käytettävissä ja kuitenkin tarvitaan lääketieteellistä tietoa, mutta tämä ei ole mahdollista. No, miksi lainsäädäntö on tärkeä? Me puhuimme paljon tässä uhrien syyllistämisestä ja siitä, että todellakin täytyy keskittyä tekijään ja missä tämä lainsäädäntö tai, tai yleissopimus on tärkeä. Siinä ei puhuta ö, so, suostumuksesta, vaan siitä, että se annetaan suoraan ja kontekstina ovat olosuhteet. Niin kuin totesin jo aikaisemmin, jos nyt puhutaan esimerkiksi moraalisuudesta, kunniasta, tai esimerkiksi, että valvotaan naisten kehoa, esimerkiksi jos nyt raiskaajaa ei tuomita, hän pääsee jonkinnäköiseen sopuun, niin naisten tulevaisuuden määrittelevät edelleenkin muut. Väkivalta tätä henkilöä kohtaan jatkuu. Mitä rangaistusta ei siitä langeteta. Kun lainsäädäntöjärjestelmässä valvotaan edelleenkin naisten kehoa ja mies voi niitä valvoa. Ja sitten tämä, tästä on seurauksena muunlaista lainsäädäntöä. Eli näin ollen annetaan lupa kunnia rikoksille. Ja on esimerkiksi pakkoavioliittoja ja perheväkivaltaa, koska kyse on naisen alisteisesta asemasta yhteiskunnassa. Ja lainsäädäntö on sen kaltaista, että ihmiset ryhtyvät ajattelemaan näin. Eli jos tällaista lainsäädäntöä on, joka on kehystetty tällä tapaa, ja pyritään väkivaltaa näin konseptualisoimaan, niin on hyvin vaikeaa sitten elää yhteiskunnassa, missä tätä nähdään joka päivä. Sitten tässä on myöskin seksi ja väkivalta asetettu vastakkain. Jossakin lainsäädännössä täytyy osoittaa, että väkivaltaa on tapahtunut, eli raiskaus ei sinällään riitä, täytyy olla jotakin lisäväkivaltaa. No miten tämä sitten todistetaan? Täytyykö olla jotakin ruumillisia merkkejä sitä että on taistellut vastaan. Jos tällaista ei ole, niin onko tässä sitten suostunut seksiin vai eikö kyseessä ollutkaan raiskaus? Lainsäädäntö on jälleen kehystetty näin, että naiset ovat takajaloilla. Heidän täytyy osoittaa liikaa asioita siitä, että he, heidät on raiskattu. Ja edelleen ajatellaan, että raiskaus on naisen himon seuraus. Kyse on väkivallasta, mutta jos nyt on sellaista lainsäädäntöä vallalla, jossa puhutaan himosta, niin tässä taas ajatellaan miehen näkökulmasta ja mitä hän halusi ja mitkä hänen tarpeensa ovat tässä naisten oikeuksien rikkomisessa. Eli on myöskin tietty, tiettyjä riippuvuussuhteita ja suostumus ei tässä päde. Eli me haluamme, kun me katsomme tätä lainsäädäntöä ja toivomme, että kun uutta lainsäädäntöä täällä säädetään, että te ajattelisitte, että pitäisi keskittyä tekijään eikä siihen naiseen, että suostuiko hän seksiin, vaan kyse on miehestä, että hän pakotti naisen. Eli että pyritään jo siirtymään tai muuttamaan ajattelutapaa väkivaltaan liittyen. Keskitytään tekijään eikä uhriin teemme tästä hänen vastuunsa, emmekä naisen vastuuta. Ja haluamme, että tämä pätee kaikkeen lainsäädäntöön ja ainoastaan seksuaalisen väkivaltaan, myöskin kaikkiin muihin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivallan muotoihin. No sitten vielä Istanbulin yleissopimus, siinä puhutaan seksuaalisesta äh, syrjinnästä. Tämä on siis ydin. Meidän täytyy päästä siitä eroon. Meidän täytyy keskittyä äh, jälleen tekijöihin eikä uhreihin täytyy pitää huoli siitä, että nainen ei joudu alisteiseen asemaan. No, tämä ei nyt etene kovin hyvin, tämä minun diaesitykseni. Viimeinen diani on oikeastaan vetoomus kansallisvaltioille, mutta myöskin Euroopan komission suuntaan ja Euroopan parlamentin jäsenen suuntaan, että he tukisivat tätä. Me haluaisimme poistaa kaiken sellaisen lainsäädännön, joka syrjii naisia, ja tämä liittyy myöskin niihin määritelmiin, joita joita näillä rikkomuksilla on. Me haluamme varmistaa, että uhreet äh, pääsevät sellaisten palvelujen piiriin, jotka helpottavat heidän selviämistään ja rahaa ei ole koskaan riittävästi. Jos halutaan, että naiset todellakin äh, helpottavat ja nopeuttavat äh, paranemistaan, meidän täytyy tarjota tätä. Meidän täytyy katsoa sitä, missä kohta vammaisuus, esimerkiksi on mukana tässä ja tarjota palveluja kaikille sellaisille, jotka tarvitsevat tätä tukea. Ja haluamme, että jokaisella maalla on kansallinen toimintaohjelma, jota valvotaan ja rahoitetaan niin, että Istanbulin yleissopimuksesta tulee elävä asiakirja. Että keskitymme tähän jatkuvalla teholla ja että komissiolla myöskin on strategia. Ja toivomme, että jäsenvaltiot Euroopan parlamentin tuella myöskin keskittyvät tähän niin, että Äh, Istanbulin yleissopimusta todellakin sovelletaan. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia Rova Hunt. Haluan kiittää kaikkia alustajia. Kiitoksia että käytitte puheenvuoron nyt tässä toisessa keskustelupaneelissa. Kohta Euroopan parlamentin jäsenet saavat puheenvuoron, mutta myöskin kansallisten parlamenttien edustajat saavat puheenvuoron. Rova Koslovska on tämän valiokunnan jäsen. Hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja onnitella kaikkia heidän ponnisteluistaan, erityisesti naisia Espanjassa. Siellä todella pyritään kitkemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä kaikki on legendaarista. Ja meidän kaikkien pitäisi ottaa opiksi Espanjan kokemuksista. on hankalampaa tietenkin saada aikaan käytännön tekoja ja täytäntöön paremminen on hankalampaa kuin ratifiointi. Täytäntöönpano on todella vaikeaa. Haluaisin puhua muiden tavoin tekojen tekijöistä. Katsokaapa ympärillenne tässä salissa. Melkein kaikki täällä ovat naisia, ja 90 prosenttia ajasta puhumme siitä, miten voimme auttaa tai suojella uhreja, miten heiltä voidaan kysyä heidän kokemuksistaan. Ja kukaan ei lähes koskaan mainitse syyllisiä tekijöitä. Istanbulin yleissopimuksessa on säännöksiä ennaltaehkäisystä ja, nais- ja miesten käytöksen puuttumisesta. Näin pitäisi ainakin olla. Muuten seuraavat 20 vuottakin kuluu vielä siihen, että puhumme naisten roolista. Sitten liittyen siihen, mitä Pietrovska sanoi Puolan täytäntöönpanokokemuksista. Puolassa meillä on perheväkivaltaa koskeva laki ja alan toimintasuunnitelma on ollut käytössä jo vuosien ajan. Ja näitä ohjelmia ja suunnitelmaa on tarkistettu, muutettu. Ja lainsäädäntöön otettiin kirjaus siitä, että tekijä joutui muuttamaan pois perheen yhteisestä kodista, vaikka olisikin omistanut asunnon. Petrovska puhui siitä, miten esimerkiksi syytteeseenpano on muutettu raiskaustapauksissa. Olemme ottaneet uusia rikosnimikkeitä mukaan. Kyberväkivalta, verkkoväkivalta esimerkiksi. Vuonna 2015, kun ratifioimme yleissopimuksen Tuolloin hallitus vastusti sitä ja uhkasi vetäytymänsä sopimuksesta, näin laki- ja oikeuspuolue sanoi. On hienoa, että tästä on nyt vetäydytty ja tämän puolueen edustajat täällä salissa nyt myös vakuutti, että näin ei tule tapahtumaan. Te kaikki olette täällä nyt todistamassa tätä. Hän todella sanoi, että tästä sopimuksesta ei vetäydytä ja toivottavasti hän puhuu totta. Agnieszka Kozlowska-Rejewicz, Paljon kiitoksia. Agnieszka Kozlowska-Bajewicz. Sitten Peter Äider Norjan parlamentista saa puheenvuoron. Yes, thank you very much. Kiitoksia siitä, että saan osallistua tänne. edustan Norjan parlamenttia. Haluaisin kertoa, että tänä kesänä me hyväksyimme yleissopimuksen Norjan parlamentissa ja asia meni eteenpäin aika sujuvasti meillä. Ja yksi syy sille mielestäni on se, että yleissopimus ei, ei ole kovinkaan ristiriitainen. Ja sen, se on helppo hyväksyä yhteiskunnassa ja politiikassa ja monet yleissopimuksen mekanismit olivat jo meidän lainsäädännössämme. Mutta olemme kuitenkin olemme mitanneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa jo vuosikausia. 15-20 vuotta sitten meillä oli samat luvut mittauksissa kuin tänä päivänä. Olemme parantaneet tiedottamista ja muita toimenpiteitä, mutta ne eivät ole sitten johtaneet niin suuriin tuloksiin. Meidän täytyy ottaa käyttöön tehokkaampia toimenpiteitä Norjahan on yleensä liberaali maa ja siellä yleensä ollaan innokkaita ottamaan vahvoja kantoja näissä asioissa, mutta meidän täytyy enemmän panostaa Norjassa myös siihen, että keskitymme, keskitämme enemmän rahoitusta tutkimukseen, meidän täytyy käyttää enemmän varoja tiedottamiseen ja me tarvitsemme enemmän tietoa, jotta me voimme kohdentaa toimenpiteitämme paremmin. Mielestäni yleissopimus on erityisen tär- erittäin tärkeä sen vuoksi, että se keskittyy väkivallan tekijöihin ja se myöskin siirtää naisiin kohdistuvan väkivallan pois yksittäisistä rikospaikoista ja, ja kiinnittää sen ihmisoikeuksiin ja maailmanlaajuisten ihmisoikeuksien eteen työskennellessämme me voimme ottaa käyttöön vahvempia, voimakkaampia toimenpiteitä, me voimme painostaa maita, me voimme eh, samalla tavalla toimia, kun olemme myöskin kidutusta ja kuoleman, kuolemantuomioita vastustaneet. Ja näin me voimme tehostaa kansainvälistä työtä, kun tätä käsitellään ihmisoikeusasiana. Eli suhtaudun aika myönteisesti siihen, että muutosta saadaan aikaiseksi. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on uusia toimenpiteitä myös Pohjoismaissa ja Norjassa. Kiitos. E, Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa valiokuntamme jäsen edustaja Garcia Perez. Gracias, presidenta, y por supuesto... Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia myöskin alustajille. Kiitokset esityksistänne. Tämä todellakin hyödyttää meitä ja saamaan näkemyksen kokonaiskuvasta ja tilanteesta tällä hetkellä, mitä tapahtuu eri EUn jäsenvaltioissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Tämä tänään on ikään kuin tällainen osa, ja Istanbulin yleissopimushan on ikään kuin tuo katto. No se, mitä täällä nyt tänään tapahtuu, niin se osoittaa sen, että meillä on poliittista tahtoa muuttaa asioita ja kaikki me, jotka olemme tänään täällä, olemme asiasta samaa mieltä. Tämä on varmastikin ö, yhteiskuntamme suurin sosiaalinen panttivanki, ei ainoastaan EU-ssa, vaan koko maailmassa, sillä naisia murhataan ainoastaan vain siksi, koska he ovat naisia. Tällä on mittavia vaikutuksia. Olen sitä mieltä, että täytyy vielä tehdä enemmän kuin mitä olemme tähän mennessä tehneet. Tämä koskee eri jäsenvaltioita, mutta EUn toimielimiä niin ikään. Jokaisessa puheenvuorossa todettiin, että on olemassa vetoomus, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi eurooppalainen direktiivi sukupuolen kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Ja meidän tehtävämme lainsäätäjänä on tähän puuttua ja on merkittävää, että täällä ryhdytään myöskin lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotta voisimme poistaa tiettyjä esteitä. Ei pitäisi aina pohtia ainoastaan sitä, että onko Eurooppa nyt tässä suhteessa toimivaltainen vai ei on sellaisia alueita Euroopassa, joka ei ole toimivaltainen, mutta kuitenkin on lainsäädäntö olemassa. Jos poliittista tahtoa on, voi toimia, vaikka sopimuksissa ei näin sanotakaan. Tärkeää on, että pidetään huoli, että uhrien määritelmä, siis sukupuoleen kohdistuvan väkivallan määritelmä, uhrimääritelmä on kaikkialla sama. Me tarvitsemme yhteisen määritelmän. On tärkeää, että eri maiden poliittiset toimenpiteet ovat myöskin yhteensopivia. Tämä ei onnistu, jos lainsäädäntö on kovin erilaista, koska tämänkaltainen lainsäädäntö tietyissä maissa kuuluu tavallisiin väkivaltarikoksiin. Jossakin maissa kyseessä on aivan erityinen väkivaltarikos. Tämä, tässä on kyseessä hyvin suuri tilkkutäkki, ja tästä tämä pitäisi päättää. Euroopan parlamentin täytyy olla johtavassa asemassa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa niin, että voimme yhdessä esittää Euroopan komission suuntaan vaatimuksen vihdoin saada aikaiseksi tällainen lainsäädäntöväline. Olen samaa mieltä Espanjan parlamentin edustajan kanssa Pilar on oikeassa, kun hän sanoi, että yksin lakien kanssa tätä panttivankia ei voida auttaa. Kun meillä on lainsäädännölliset välineet, vasta sen jälkeen voimme lähteä sitten vaatimaan, peräänkuuluttamaan kaikkea muuta, jolla toteutetaan toimia. Mutta uskon, että ilman lainsäädäntökapasiteettia tässä asiassa on hankala päästä eteenpäin. On meidän käsissämme taistella epäoikeudenmukaista eri arvoista yhteiskuntaa vastaan. Tarvitaan entistä enemmän poliittista tahtoa. On katsottava tätä asiaa oikeuden tasa-arvon näkökulmasta. Ne ovat EUn perusarvoja. Kiitoksia siitä, että halusitte tulla kansallisesta parlamentista tänne kanssamme edistämään tätä työtä. Kiitos. Ačiū, ponė Racija. Dabar noriu suteikti Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Elsa Paes. Hän tulee Portugalista. Boa tarde, senhora Presidente. Eu começo por dizer que o meu país... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi sanoa, että minun maani oli ensimmäinen eu joka ratifioi äh, Istanbulin yleissopimuksen vuonna 2013. Äh, Portugalissa äh, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta on tärkeää hallituksen joka tasolla. Meillä on tilastotietoja tapauksista, ja siitä, miten vaikeaa on ilmoittaa tällaisesta asiasta. 26 000 ilmoitusta tulee poliisilaitokselle vuosittain, 30 vuonna 2017 kuoli tällaisen väkivallan seurauksena. Perheväkivalta on julkinen rikos ja tästä syystä tässä pyritään hiljaisuutta, vaikenemista murtamaan ja uhrit, uhrien täytyy asioista ilmoittaa. Meillä on apua perheväkivallan uhreille, mutta myöskin esimerkiksi muunlaisille uhreille, esimerkiksi sukupuolielinten silpomisen uhreille, mutta myöskin HBTL-väkivallan uhreille – vastaus täytyy saada aikaiseksi sellaisella tasolla, missä uhri on. Kansallinen suunnitelma tällaiselle reaktiolle, niin parlamentilla on perustavanlaatuinen rooli tässä asiassa. Usein kuulemme asiantuntijoita myös. He voivat auttaa meitä lainsäädännön laatimisessa. Vuonna 2017 äh, Istanbulin Istanbulin yleissopimuksen pohjalta luotiin lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on suojata lapsia. Yleissopimuksessa sanotaan, että lapsia on suojattava ilman, että tuota suojaa poistetaan heidän äideiltään. Tässä äh, myöskin tämä, tässä puhutaan siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun äh, pariskunta on konfliktitilanteessa. Yleensä lapset ovat kärsijöinä tässä tarvitaan kaikilla alueilla tällaista politiikkaa. Perheväkivalta budjettia on kasvatettu ja meillä on uusi järjestelmä, jonka avulla pyritään edistämään tasa-arvoa ja kansalaisuutta kouluissa. Me olemme nähneet, että kaikkea voi tässä kouluissa tehdä. Lainsäädäntö totta kai on tässä merkittävässä asemassa, jos meillä ei ole rohkeutta mennä aikaisessa vaiheessa kouluihin kertomaan lapsille, että myöskin voi olla sellainen parisuhde, että ei pyritä alistamaan ketään, niin emme taiste, tätä taistelua voita. Jos me voitamme sen ja tulemme niin tekemään, niin Euroopan parlamentin täytyy olla vahva politiikassaan. Lainsäädännön täytyy olla voimakasta ja täytyy samanaikaisesti olla sellaisia ohjelmia, jotka rohkaisevat muutoksia ihmisten ajattelutapaan. Seuraavaksi herra Skribek Euroopan parlamentista saa puheenvuoron. Kiitoksia Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Nyt huoneessa näyttää olevan kaksi mikrofonia päällä. No niin. Keskustelemme nyt naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka kohdistuu myös vanhuksiin, lapsiin. Pääasiana on kuitenkin se, että Istanbulin yleissopimus on olemassa ja mistä siinä on kyse. Vaikka se koskeekin ensisijaisesti naisia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, se on hyvin ristiriitainen myöskin. Monilla mailla on ongelmia tämän yleissopimuksen kanssa. Kyllä, yleissopimus käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta se perustuu kuitenkin sukupuoliideologioihin, joka sitten törmää siihen periaatteeseen, jota monet noudattavat esimerkiksi konservatiivipoliitikot. Me emme voi puhua siitä, kuinka hyvä asiakirja tämä on, koska monet sen artiklat eivät ole hyväksyttäviä ideologisesta näkökulmasta. Norjassa esimerkiksi ihmiset osoittivat, kuinka naurettavaa sukupuoliideologia on kansalliseen lainsäädäntöön, kun tuodaan käsitteitä, jotka ovat ristiriidassa kansallisen lainsäädäntöön kanssa, kuten va- vaikkapa sukupuolikäsite, on vaarallista. Ja pelkään nyt pahoin, että tässä rikotaan Euroopan unionin sopimuksia, perustamissopimuksia. Tämä asiakirja ja se painostus, jota ratifiointikohtaan toteutetaan, järkyttää ihmisiä Keski- ja Itä-Euroopassa ja jakaa Euroopan unionin. Mielestäni perheväkivalta on asia, joka pitää ratkaista jäsenvaltioissa. Siellä pitäisi tarjota suojelua uhreille – Pitäisi olla ennaltaehkäisykampanjoita, mutta ennen kaikkea tarvitaan laadukasta kansa, kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden ei pidä ratifioida tätä yleissopimusta. Me tarvitsemme erilaisen asiakirjan, paremman asiakirjan, johon perustaa lainsäädäntömme. Perheväkivalta on dramaattinen ja kiireellinen ongelma, mutta Siinä, siihen pitäisi keskittyä perhesuhteita parantamalla. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että 20 vuotta lainsäädäntö ei, ei ole onnistunut muuttamaan ja parantamaan näitä lukuja, kuten Norjan edustaja sanoi. Tällä hetkellä meidän pitää käsitellä oikeiden ongelmien kanssa. Usein väkivallan tekijät pääsevät pälkähästä muiden lakien ansiosta. Meidän pitäisi kuunnella keskeitä Euroopan ihmisiä ja kuulla, mitä me emme halua saada aikaiseksi. Eli me emme halua tällaista sukupuoli-ideologiaa, että naiset ja miehet luotiin samanarvoisiksi. On asioita, jotka naiset voivat tehdä paremmin ja miehet eivät, naiset voivat huolehtia perheestä ja niin edelleen. Kiitos. Hyvät kollegat, me olemme täällä Euroopan parlamentissa ja täällä on eriäviä näkemyksiä. Me olemme kuulleet sellaisia, minä itse tulen Liettuasta. Kyseessä on myöskin Itä-Euroopan maa. Itse olen katolilainen ja olen vakuuttunut siitä, että missään maassa voida oikeuttaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ei minkään perinteen tai uskonnon perusteella. Meidän täytyy toimia yhdessä, vetää yhtä köyttä, jotta tästä päästään eroon. No sitten jatketaan Romaniasta Anna Michel saa puheenvuoron. I am from Romania. Kiitos puheenjohtaja. Olen Romaniasta. On kunnia saada olla täällä tapahtumassa tänään mukana. Täällä näkyykin paljon tuttuja kasveja. Geraldine Liese moni, ja tuttuja monista kansalaisjärjestöistä, jotka ovat auttaneet meitä vuosien varrella – ja on hienoa voida todeta, että Romaniakin on nyt ratifioinut tämän yleissopimuksen, emme vain allekirjoittaneet, ja pyrimme nyt kaikin keinoin täytäntöön panemaan yleissopimusta. Eli teemme lainsäädäntöömme tarvittavat muutokset sen kaikilla eri tasoilla. Koska aikaa on vähän, annan teille vain muutaman esimerkin. Me olimme, olemme muuttamassa lainsäädäntöämme yleissopimuksen 52 artiklan mukaisesti. Tai jos katsotaan sukupolven kohdistuvaa väkivaltaa, sitä muutamme ja samoin annamme rahoitusta esimerkiksi turvakodeille. Kun lait, lakeja laaditaan, ne ovat tärkeitä, mutta juristina voin sanoa, että myös yhtä tärkeää on se, miten lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Oikeudelliset puitteet ovat kuitenkin merkittävässä roolissa, kun kitkemme väkivaltaa ja uskonkin, että kun puhutaan omasta maastani, niin Aivan kuten onnistuimme ratifioinnissa, niin varmasti onnistumme myös mukauttamaan lainsäädäntömme. On tärkeää ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaa. Ja on hienoa saada kuulla täälläkin, että tätä asiaa painotetaan. Monet kansalaisjärjestöistä, jotka ovat täällä mukana tai omassa maassani, ne tekevät erinomaista työtä ja meidän on aina ilmaistava kiitollisuuttamme tälle hienolle työlle, jota ne tekevät, koska ennaltaehkäisy ja koulutus on tärkeää tässä taistelussa. Näin voidaan esimerkiksi lieventää väkivallan ja syrjinnän vaikutuksia. Toimin kaikin keinoin tässä asiassa. On tärkeää, että naisilla on yhteiskunnassa sama rooli kuin miehillä. Heillä on samat vapaudet. Se, että voi elää ilman väkivaltaa, on ihmisoikeudessa. Kaikkien täytyy tämä ymmärtää. Tästä huolimatta miljoonat naiset ja tytöt kärsivät väkivallasta sekä rauhan aikana että konfliktialueilla, yhteisöissään ja kodeissaan. Ja Istanbulin yleissopimuksen ansiosta voimme saattaa tekijät vastuuseen ja lopettaa tällaisen väkivallan naisia vastaan. Istanbulin yleissopimus voi äh, toimia sillan jäsenvaltioiden ja naapurimaiden välillä. Ja tämänkaltaiset tapahtumat kuin tämä tänään on, auttaa lisäämään ymmärtämystä ja auttaa myös yhteistyössä. meidän pitää pyrkiä sanomaan, että väkivalta pitää lopettaa, koska väkivalta johtaa uuteen väkivaltaan. Eh, Kiitos. Seuraavaksi valiokunnan jäsen edustaja Angela Vajina saa puheenvuoron. Gracias, presidenta. No... Mm. Kiitos puheenjohtaja vai, vaaralliselta vaikuttaa joidenkin täällä kuultujen puheenvuorojen näkökulmat. Ne eivät todellakaan kuulu tänne. Espanja on sekä allekirjoittanut että ratifioinut Istanbulin sopimuksen ja se astui voimaan elokuussa 2014. Hallitus ei kuitenkaan ota tätä yleisopimusta kuuleviin korviinsakaan, eivätkä myöskään tuomarit ole toimineet sen mukaisesti. Tämä, tämä kuuluu esimerkiksi PNV-edustajan puheenvuorosta ja viittaan tähän tuomioon, jossa viisi miestä raiskasi 18-vuotiaan nuoren, nuoren tytön näillä miehillä oli jo erilaisia tuomioita esimerkiksi väkivallasta taustallaan. Tuomari hyväksyy näyttöä, jossa uhri asetetaan jälleen huonon valoon. Ei käytetä huomioon näitä videoita ja muita, joita tilanteesta oli kuvattu. Eli syyllisten sijaan tässä tuomittiin uhri, hänen elämänsä ja kaikki mitä hän teki. Eli on hyvä, että meillä on sopimuksia, mutta hallitusten ja yhteiskuntien pitää täytäntöön panna ja saattaa näitä käytäntöön. Nykyhallitus yrittää esimerkiksi lain nojalla antaa yhteishuoltajuuden tapauksessa, joissa on ollut väkivaltaa. Seitsemänvuotias tyttö esimerkiksi, hänen isänsä murhasi hänet, hänet annettiin isänsä seuran ilman minkäänlaista valvontaa, vaikka tiedettiin, että isä oli väkivaltainen. Eli tarvitaan käytännön toimia. Direktiivit, häirintä ja muuta vastaan ovat hyviä. Mutta meidän naisten pitää nyt tässä katsoa kaiken ideologioiden yli, puolueen yli. Esimerkiksi Espanjassa ei ole yhtäkään puoluejohtaja naista, vaan ne ovat hyvin patriarkaalisia yhteisöjä. Ja meidän kaikkien naisten täytyy vetää yhtä köyttä, olipa ideologiamme mikä tahansa. Kyseessä ovat meidän tasa-arvomme, meidän suojelumme ja meidän oikeutemme. Leikkauspolitiikan takia ei saada luopua näistä toimista. Useinhan tämä on juuri alue, johon ensimmäisenä hallitukset puuttuvat. Espanjan oikeusneuvosto on todennut, että yli 90 prosenttia murhatuista naisista ei kärsinyt fyysistä väkivaltaa, vaan psykologista, henkistä väkivaltaa. Tämä on todella tieto, joka on syytä pitää mielessä. Me toimillamme usein edistämme sitä, että naiset eivät tee ilmoitusta väkivallasta, koska naiset pelkäävät joutuvansa heikoin asemaan julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Tarvitaan koulutusta ja tarvitaan erikoistuneita tuomareita, joilla on alan koulutus, koska tässä ollaan menossa takapakkia ja todella skandaalimaisia tilanteita on nähty. Kiitos. Ačiū labai. Ir dabar noriu suteikti žodį. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Afrodite eh, Stampuli Kreikan parlamentista saa puheenvuoron. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, Kreikassa meillä on lainsäädäntöä vuodesta 2000 kuusi liittyen perheväkivaltaan. Perheväkivalta liittyy naisiin. Meidän ei pitäisi siis me, tämä on todella sukupuoleen liittyvää väkivaltaa, ainakin suurimmassa osassa tapauksissa. On nostettu syytteitä esimerkiksi raiskaustapauksissa ja ja tässä pitäisi myöskin ennaltaehkäisytoimenpiteisiin ryhtyä. Meillä on myöskin hotline-puhelinnumero, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Meillä on myöskin turva koteja naisille ja lapsille ja myöskin konsultointia EU-ohjelmista on saatu rahaa näihin. Meillä on myöskin mahdollisuus sovitteluun Nämä on täytäntöön pantu, mutta niitä on myöskin kritisoitu. Vuodesta 2007 lähtien meillä on, olemme toimenpanneet myöskin 29-2012 direktiivin, joka liittyy sukupuoleen, rotuun, seksuaalisen suuntautuneisuuteen, vammaisuuteen tai muihin tilanteisiin liittyvään syrjintään. Meidän oikeusministeriömme on tässä mukana ja meillä on myöskin kompensaatioviranomainen. Tältä pohjalta me olemme ratifioineet Istanbulin yleissopimuksen marraskuun 17. päivänä me aloitimme konsultaatioprosessin ja vuoden 2017 lopussa ensi vuoden alkupuolella me tulemme äänestämään tästä lakiesityksestä. Tämä on hyvä uutinen ja on mukavaa olla täällä kertomassa teille tästä. Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin ohella tämä laki myöskin muuttaa tiettyjä kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki määräykset, jotka liittyvät perheväkivaltaan, sisältävät myöskin ne henkilöt, jotka ovat samaa sukupuolta. Kyseessä on lainsäädäntö, jota tulee kunnioittaa, mutta me olemme kieltäneet esimerkiksi aseiden hallussapidon ja olemme yrittäneet myöskin varmistaa, että meillä on toimenpiteitä, joiden avulla voimme valvoa näitä määräyksiä ja myöskin kerätä tilastotietoja säännöllisesti. 2018 vuoden aikana meidän täytyy ratkaista rahoitukseen liittyvät ongelmat. Kun ajatellaan näitä tukiasuntoja, meidän pitäisi rahoittaa niitä joko valtion kassasta ja kun muistio saatetaan päätöksiin, niin meillä on uusia mahdollisuuksia saada tukea tai voimme tehdä tämän siten, että että kaikki yleissopimuksen osapuolet ovat mukana. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa siitä, että lainsäädäntö on ehto, mutta tärkeintä on kuitenkin poistaa vääristyneitä käsityksiä, ajatuksia, jotka liittyvät naisiin meillä täytyy, tai meidän täytyy saada kunnon tuloksia aikaiseksi siten, että yhteiskunta myöskin uskoo samalla tapaa tähän. <clears throat> Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Okei. Okay. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja ensi lauantaina on 25. syyskuuta, eli kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Minä ja kollegani ja olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia tämän aiheen puitteissa. Itse olen eräässä koulussa puhumassa oppilaille tästä aiheesta ja haluan kannustaa tyttöjä ilmoittamaan – väkivallan teoista. Kuten olemme sanoneet, aloitetaan nuorista, täytyy aloittaa koulutuksesta nuorista. Halusin kuitenkin kertoa, että tänä päivänä tarvitaan Italiassa paljon rohkeutta, jotta voidaan ilmoittaa väkivallan peru- teoista. 85 prosenttia väkivallan uhreista ei ilmoita asiasta sen vuoksi, että tällä hetkellä ei ole riittävästi välineitä heidän auttamisekseen. Onhan meillä lainsäädäntöä, mutta valitettavasti välineitä ei ole riittävästi. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi Italiassa ei ole riittävästi suojakoteja, turvakoteja, niitä on aivan liian vähän, kun puhe on perheväkivallasta. En puhu nyt suurista kaupungeista, vaan maaseudusta, provinseista, kun siellä ei ole näitä turvakoteja, niin perheväkivallan uhreet, mitä he tekevät, he vaikenevat. Sitten jos puhutaan siitä, että näistä lievistä vainoamistapauksista, nehän voivat myöskin muuttua vakavaksi vainoamiseksi, ja nämä ovat kaikki sellaisia käyttäytymismuutoja, jotka voivat johtaa naismurhiin. Kun puhutaan korvauksista näille uhreille ja siitä, että kuinka rikos voidaan tunnistaa, niin on, on aivan selvää, että 25 prosenttia naisista vaikenee niin kauan, kun poliittinen taho ei valvo lakien täytäntöönpanoa yhteisesti. Nehän on kuitenkin siis yksimielisesti parlamentissa hyväksytty niin kauan kuin niitä, niiden täytäntöönpanoa ei valvota. Tilanne ei muutu. Italian parlamentti on hyväksynyt yksimielisesti tämän yleissopimuksen ratifioin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa yleinen tahto, poliittinen tahto, tahto puuttua näihin asioihin, mutta yritetään nyt valvoa tarkkaan näiden äh, säännösten täytäntöpanoa, jotta lain puutteellinen täytäntöönpano e-, ei heikennä tätä itse lainsäädäntöä. Me olemme ratifioineet yleissopimukseen, teemme hyviä lakeja, mutta sitten täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että täytyy myös valvoa näiden lakien täytäntöönpanoa ja sitä, että ne ovat tehokkaita ja auttavat naisia. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Ajuto. Seuraavaksi Anna Veresnova, hän tulee Slovakian parlamentista. ďakujem vám e, pekne za slovo. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Olemme kuulleet joitakin kokemuksia, joita naiset ovat käyneet läpi. Ja tiedän paljonkin naisväkivallan uhrien tilanteesta. Olen 20 vuoden ajan auttanut tyttöjä, jotka ovat joutuneet väkivallan uhriksi esimerkiksi oman isänsä toimesta. Istanbulin yleissopimus ei saisi olla välissämme. jos Istanbulin yleissopimus aiheuttaa ongelmia joillekin maille, niin silloin tytön ja naisten nimissä, joista välitämme, meidän ei tulisi pakottaa sopimusta näille maille, mutta näen kyllä argumenttien kummankin puolen. Slovakian oikeusministeri haluaa käydä näistä aiheista keskustelua. Ja ymmärtääkseni hän haluaa käydä kokemusten vaihtoa. Slovakiassa valitsee kaksi koulukuntaa. On niitä, jotka haluavat nopeasti ratifioida yleissopimuksen ja taas toinen ryhmä asiantuntijoita, jotka eivät halua yleissopimusta lainkaan. Itse kuulun jälkimmäiseen. Autan jatkossakin väkivallan uhriksi joutuneita naisia, kuten olen 20 vuotta jo tehnyt, ja toivottavasti ymmärrätte, että puhun kokemuksesta, kun sanon, että tämä yleissopimus ei ole oikea tapa toimia. Vaan jotkut valitettavasti uskovat, että ne jotka ovat sopimusta vastaan, eivät vastustaisi perheväkivaltaa. Slovakiassa on hiljattain hyväksytty lainsäädäntöä rikoksen uhrien puolesta 139 ääntä puolesta 145 läsnäolesta jäsenestä äänesti puolesta. Tässä lainsäädännössä annetaan uhreille suojaa sekä naisille että lapsille ja myös asian kuuluva rahoitus. Turvallinen majoitus, neuvonta, ne ovat tarpeen. Ja on oikein näitä tarjota väkivallan uhreille, mutta meillä on jo tällaista omassa lainsäädännössämme ja on jatkuttava aivan kuten demokratiassa on tapana. Eh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä ja muita puhujia. On korkea aika käsitellä tätä aihetta tässä talossa. On todettava, että Istanbulin ratifiointi oli erittäin hankalaa EUn taholta. Tämä on välttämätön väline toimielimessä on jonkinlaisia ristiriitoja täytäntöönpanon osalta, mutta pyrimme siihen, että täytäntöönpano on mahdollisimman laajaa. Tarvitaan kansainvälisiä toimia, jotta jäsenvaltioiden lainsäädäntöä voidaan viedä eteenpäin. Espanja on nähnyt tämän monissa muissakin kysymyksissä. EU ja Euroopan neuvosto ovat pakottaneet meidät erilaisiin muutoksiin. Ja tämä väline on mielestäni erinomainen siis tämä yleissopimus, mutta on todettava, että välinettä ei voi käyttää kuitenkaan tekosyynä sille, että se ratifioidaan, mutta ei tehdä kuitenkaan mitään. Sekä hallitusten että EUn pitää toimia. Sanomme EUlle, että ratifiointi tässä tapauksessa on erittäin tärkeä, mutta se ei todellakaan vielä yksin riitä. Ja nyt on todella käsiteltävä tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Työtä on jatkettava, tarvitaan lainsäädäntöä, ne ovat ennakkoehto toiminnalle, mutta eivät yksin riitä. Tiedämme, että todellisuus on todella vakava. On harmillista, että jotkut puhuvat tässä pelkästä ideologiasta. Tässähän on kyse ihmishengistä. Ja vielä lopuksi haluaisin tuoda yhden kysymyksen esiin. Naisiin kohdistuva väkivalta on seurausta entistä suuremmasta eriarvoisuudesta. Olemme Euroopan parlamentin valiokuntatyössämme tämän havainneet. Olemme katsoneet tässä er- erinomaista tasa-arvoinstituutin työtä ja Kaikissa ja monissa EUn jäsenvaltioissa eriarvoisuus on kasvanut tai ainakin polkee paikallaan. Tämä liittyy työmarkkinoihin, palkkakysymyksiin ja niin edelleen. Monissa asioissa todella mennään takapakkia. Perusongelma on se, että EUssa vaikuttaa nyt siltä, että olemme palaamassa patriarkaalisen yhteiskunnan pariin, joka on aikaisemmin uno, ollut unohtumassa. Eriarvoisuus todella ruokkii väkivaltaa. Meidän täytyy torjua tätä väkivaltaa eri välinein, mutta tässä täytyy myös pureutua syihin, kuten esimerkiksi miesten ja naisten välisen eriarvoisuuteen monilla aloilla. Meillä on vakava ongelma siitä, että tasa-arvo polkee paikallaan EU-ssa. Tämä ei johdu komission tai Euroopan parlamentin kunnianhimon puutteesta. Meillä on kovastikin välineitä, mutta neuvosto ei toimi. Meillä on esimerkiksi direktiivi, joka käsittelee naisten osuutta päätöksenteossa ja monia muita välineitä, mutta Täällä on nyt siis kansallisten parlamenttien jäseniä, joille esitän pyydön siitä, että painostakaa hallituksianne, jotta neuvostossa päästään esiin, eteenpäin näissä monissa kysymyksissä. Niitä on estetty jo pitkään. Tämä on välttämätöntä, jotta tästä pattitilanteesta päästään eteenpäin. Se olisi tasa-arvo ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa erittäin tärkeää. Dabar noriu suteikti žodžiu poniai. Ponia... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa äh, Espanjan parlamentissa Susana Camara Benides. Kiitos. Kuten monet toverit jo sanoivat, kongressin puhemies ja Espanjan kansallisen parlamentin jäsenet totesivat, Espanjassa on tehty valtion kysymys siitä, että torjutaan epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Meillä on siis tämä vuoden 2013 lainsäädäntö ja sitä eh, edeltävä lainsäädäntö ja vuoden 2015 lainsäädäntö, joka parantaa koko oikeuskäytäntöä ja uhrin roolia. Sitten meillä on lapsia suojeleva lainsäädäntöä lapsien, jotka joutuvat tällaisen väkivallan uhreiksi ja olemme edistäneet erilaisia kysymyksiä, joita on Istanbulin yleissopimuksessa, kuten pakkoavioliittoja ja niin edelleen. Olemme pyrkineet lisäämään myös tietoisuutta ja rahoitusta ja eri välineitä, joita uhreilla on käytössään. Vuonna 2014 Euro- Espanja ratifioi tämän Istanbulin yleissopimuksen. Sen jälkeen on otettu käyttöön erilaisia muun muassa lainsäädännöllisiä välineitä tai strategisia välineitä pöytäkirjoja ja suunnitelmia. Tässä valtion sopimuksessa, joka parlamentissa Espanjassa hyväksyttiin, meillä on siis kaksikamarinen järjestelmä, parlamentin kongressi ja senaatti. Ne yhdessä siitä sopivat. Tämä hyväksyttiin syyskuussa ja tämä on määrävän tärkeä askel toimissa väkivallan kitkemisessä tässä todella saatiin mukaan kaikki poliittiset puolueet, kaikki ideologiat jätettiin taakse ja halusimme todella asettua uhrin rinnalle ja asettaa tekijän vastuuseen. Hallitus on tähän sitoutunut ja tästä on osoituksena se, että asiaan käytetään miljardi euroa tulevina vuosina. Senaatissa on hyväksytty 267 välinettä, jolla pureudutaan erilaiseen väkivaltaan. Halutaan käyttää kaikki resurssit, kaikki välineet, joita meillä jo on, joilla voidaan vastata erilaisiin tilanteisiin. Pian on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen teemapäivä – Ja kuten jo muut sanoivat, meidän täytyy myös pohtia, mikä on alaikäisten rooli tässä tilanteessa. Meillä on tähän liittyvä sopimus Espanjassa. Näin pyrimme tukemaan nuoria ja lapsia. He ovat yksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä. Sitten erilainen valvonta. Esimerkiksi sosiaalisen median valvonta, valvotaan sitä, kenen kanssa lapset liikkuvat ja niin edelleen. Meidän on päästävä eroon vallan, väkivallan kierteestä. Koulutus, ennaltaehkäisy ovat tärkeitä, kuten Italian senaatin edustaja sanoi. Tätä kautta nuoret ja lapset kouluissaan saavat lisää tietoa. Voidaan käyttää myös teknologiaa. On koulutettava nuorten ja lasten lisäksi myös vanhempia ja esimerkiksi opettajia. Niitä, jotka tekevät töitä lasten kanssa, poliisia, oikeuslaitosta, sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen. Meillä on erilaisia lapsille suunnattuja kampanjoita, ja tästäkin jo puhuttiin. Näin kohdistamme huomion tuomioihin ja tekijöihin. Ja vielä puheenjohtajan lopuksi suojelusta toteaisin, että olemme ottaneet käyttöön erilaisia toimia, jotka perustuvat nykylainsäädäntöön, jotta voidaan estää se, että isät voivat käyttää lapsia vahingoittaakseen äitejä. Isät eivät esimerkiksi vankilassa voi nähdä lapsia sillä aikaa, kun oikeuskäsittely on kesken. Eikä Espanjassa voi esimerkiksi olla yhteishuolta, jota jos väkivalta on ollut. Meillä on siis erilaisia toimia, joiden kautta voidaan suojella erityisesti alaikäisiä. He saivat, saivat esimerkiksi ilmaista oikeusapua, psykologista tukea. Ja kuten sanoin, väkivallan kierteestä on päästävä eroon. On hienoa, että voimme vaihtaa hyviä käytänteitä, vaihtaa tietoja, jatkaa työtä omissa töissämme, jotta saamme aikaan sellaisen yhteiskunnan, jossa ei ole sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. E, paljon kiitoksia. Pyytäisin teitä puhumaan hiukan lyhyemmin, koska tässä puhujalistassa on vielä monta. Meillä ei ole paljon aikaa. On hienoa, että te haluatte kertoa näistä hyvistä kokemuksista ja käytänteistä. Tämä on tärkeää meille parlamentissa, mutta myöskin muille. Sitten Sloveniasta Vitsa Gorenak seuraavaksi. Ladies and gentlemen. naiset ja herrat, Slovenian tasavalta on allekirjoittanut Istanbulin yleissopimuksen 8. syyskuuta 2011 ja ratifioi sen vuonna 2015 helmikuussa. Ja haluaisin kertoa lyhyesti, kuinka olemme panneet täytäntöön Istanbulin yleissopimusta tähän mennessä. Jatkan nyt sloveniaksi. Me olemme muuttaneet lainsäädäntöämme, erityisesti perheväkivallan torjuntalainsäädäntöä ja myöskin rikoslainsäädäntöä. Olemme asettaneet uusia säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi vainoamista. Muun muassa sähköisillä välineillä ja sähköisessä ympäristössä olemme myös lisänneet säännöksiä oikeusturvasta ja, ja henkilötietojen käsittelystä. Ja olemme tehneet myös muita muutoksia, jotka koskevat näitä asioita. Olemme hyväksyneet päätöslauselman kansallisesta ohjelmasta yhtäläisistä oikeuksista naisille ja miehille. Siinä asetetaan useita periä, prioriteetteja, esimerkiksi nolla toleranssi naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Prioriteetit, tavoitteet ja toimenpiteet tällä osa-alueella tulevat tarkentumaan – päätöslauselmassa, joka koskee perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista ja torjuntaa. Tätä päätöslauselmaa juuri tällä hetkellä laaditaan ja se hyväksytään pian. Haluan mainita myös muita hankkeita, joita Sloveniassa tällä hetkellä toteutetaan. Ensinnäkin Violence Against Women hanke, joka keskittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ja sitten toinen hanke, jossa halutaan torjua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa kansan väkivaltaa, ja sitten vielä hanke, jolla edistetään yhtäläisiä oikeuksia naisten ja miesten välillä. Haluan lopuksi vielä antaa muutamia tilastotietoja poliisiviranomaiselta Sloveniassa ajanjaksolla ratifioinnin jälkeen. Eli pienet, tällä ajanjaksolla tämän ratifioinnin jälkeen pienet rikokset, perheväkivaltarikokset ovat laskeneet, mutta ei kovinkaan paljon. Toisaalta sitten taas rikokset perheissä joissa nainen on ollut uhrina, siellä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kiitoksia. Kollegos, mes e, baigiame e, antra. Oikein paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Tämä on toisen osion päätös. Kyse oli tässä yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteesta. Haluaisin vielä sanoa, että täällä puhujalistalla on vielä viisi puheenvuoron pyytänyttä, mutta he voivat ehkä käyttää puheenvuoron sitten kolmannessa keskustelussa. Me käymme keskustelun vielä kolmannen osion jälkeen, joten olkaa aivan rauhassa. Täällä on vielä viisi kansallis, kansallisten parlamenttien edustajaa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. He saavat sitten puheenvuoron seuraavan keskustelun yhteydessä, koska meillä ei ole aikaa nyt tässä jatkaa tätä. On tärkeää, että sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien jäsenet saavat puheenvuoron. Niin kuin Espanjan kollega totesi, on tärkeää, että te painostatte myöskin neuvostoa niin, että se lähtee liikkeelle. Nyt on Viron puheenjohtajakausi, Bulgaria on ensi vuonna vuorossa. On tärkeää, että aina myöskin painostetaan omia hallituksia niin, että he neuvostossa sitten edistävät näiden asioiden tilannetta. Ja Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi totta kai on siellä kärkipäässä, mutta myös tarvitaan väkivallan torjuntaan liittyviä toimia. No nyt sitten kolmas osio. EUn liittyminen Istanbulin yleissopimukseen pyytäisin, että nyt alustajat tulevat tänne ylös istumaan ja haluan kiittää totta kai kaikkia, jotka osallistuvat tähän toiseen keskustelukierrokseen. Oikein paljon kiitoksia teille. Seuraava ja viimeinen paneelikeskustelu käynnistyy ihan tuota pikaa. Ja dabar noriu pakviesti, e, noriu pakviesti iš diskusi. Haluaisin nyt kutsua seuraavat henkilöt tänne. Ensinnäksi, ensinnäkin Liisa Ovir. Hän on Viron parlamentin jäsen. Sitten Rova Gylsyn Bilgehan. Hän on Euroopan neuvostosta. Ja sitten Laura Albu, joka on Euroopan naisten etujärjestöstä. Olkaa hyvä. Thank you.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 is she has even mentioned this she said that Taigi, kollegos, pradedame mes paskutinę. Arvoisat kollegat, aloitamme nyt tämän päiväisen keskustelun viimeisellä osiolla. Puheenvuoron saa ensimmäisenä Liisa Ovir. Hän on Viron parlamentissa oikeudellisten asioiden valiokunnan ja EU-asioita käsittelevän valiokunnan jäsen. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia. Madam Chair, members of... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluan kiittää tästä aloitteesta ja kutsusta ja mahdollisuudesta keskustella tästä erityisen tärkeästä aiheesta. Jatkan puhettani nyt kauniilla äidinkielelläni Virolla. Istanbulin yleissopimus hyväksyttiin huhtikuussa 2011 ja Viro allekirjoitti sen joulukuussa 2014. Aivan äsken. Nimittäin syyskuun lopussa tänä vuonna Viron parlamentti ratifioi yleissopimuksen. Yleissopimuksen tarkoituksena on todeta, että Euroopassa ei ole minkäänlaista tilaa naisiin kohdistuvalle väkivallalle ja oikeudellinen perusta luodaan naisten suojelemiseksi väkivallalta ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon parantamiseksi. Aivan liian usein on perheväkivaltatapauksia edelleenkin Euroopassa. Yleissopimuksen mukaan perheväkivalta on yhteiskunnallinen ongelma, ei siis perheen sisäinen ongelma. Ja perheväkivalta on ongelma myös Virossa. 50 prosenttia meidän kansalaisistamme on kuullut tai nähnyt tai kokenut suoraan perheväkivaltaa. Ihmiset tietysti eh, tuomitsevat perheväkivallan, mutta 10 prosenttia ei ole samaa mieltä ja, ja usein myös syytetään uhria. 14 prosenttia virolaisista on sitä mieltä, että uhrit ovat osittain syyllisiä perheväkivaltaan. 17 prosentissa tapauksista väkivallan tekijä, 70 prosentissa väkivallan tapauksista väkivallan tekijä on puoliso tai entinen puoliso ja 80 tapauksista väkivallan tekijä on mies ja uhri on yleensä nainen. Useat tutkimukset, joita Virossa on toteutettu yleissopimuksen osalta, ovat tuottaneet tuloksia. Vuonna 2011 tehtiin tutkimus, josta kävi ilmi, että 12 prosenttia virolaisista naisista oli kokenut seksuaalista väkivaltaa kotonaan fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Seksuaalisen väkivallan osalta 10 000 naista ja 12 000 naista oli kokenut fyysistä väkivaltaa. On erittäin tärkeää, että on paikkoja, jonne naiset voivat mennä turvaan silloin, jos he joutuvat – että he voivat saada apua ennen kuin heistä tulee väkivallan uhreja. 2016 tehtiin tutkimus taloudellisista vaikutuksista, joita perheväkivallalla on, ja tämän tutkimuksen mukaan perheväkivallan kustannukset yhteiskunnalle ovat paljon, koska se vaikuttaa terveydenhuoltopalvelukustannuksiin, oikeusjärjestelmään aiheuttamiin kustannuksiin ja uhrit myöskin kärsivät suurta haittaa, johon sisältyy muun muassa eh, mielenterveys- ja, ja, ja fyysisiä terveysongelmia. Perheväkivallan kustannukset Virossa ovat arviolta noin 116 miljoonaa 500 000 euroa vuodessa. Ja tämän lisäksi tulevat tietysti kaikki, kaikkien elämät, jotka, jotka tuhoutuvat tässä prosessissa. Vuonna 2017 vuoden alussa hallitus vei ratifioinnin parlamenttiin, paljon lainsäädännöllisiä muutoksia tehtiin, esimerkiksi rikoslainsäädäntöön uhrien suojelun osalta. Muutokset, joita uhrien suojelun tehtiin, koskivat sitä, että palvelujen saatavuus parani ja myöskin uhrien tukikeskusten käytettävyys parani ja rahoitusta myös näille keskuksille lisättiin. Tämän lisäksi eh, on siis paljon rikoksia, joita piti sisällyttää Viron rikoslainsäädäntöön, kuten osin esimerkiksi pakkoavioliitto, vainoaminen, naisten sukupuolielinten silpominen. Näitä rikoksia ei aikaisemmin meillä ollut lainsäädännössä. Istanbulin yleissopimus on asia, jota meilläkin on käsitelty oikeusasia- ja oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Ja kun olen lukenut yleis sopimuksen ja lakiluonnoksen pääsin analysoimaan tätä tilannetta Virossa lainsäädännön näkökulmasta. Viisikymmentä kolme prosenttia naisista, yli 55-vuotiaista naisista ovat ainakin kerran joutuneet seksuaalisen häirinnän uhreiksi elämänsä aikana. Ja tähän sisältyvät myöskin tapaukset, joissa on tapahtunut koskettelua tai muunlaista seksuaalista häirintää. Seksuaalinen häirintä on laajalle levinnyt ilmiö Virossa ja se on osittain hyväksyttävä, hyväksyttyä myöskin. Se vaikuttaa uhrien terveyteen ja, ja yksityiselämään merkittävällä tavalla. On ollut vain yksi oikeustapaus, jossa, jossa kävi ilmi, että tätä osa-aluetta ei ole säädelty asianmukaisesti. Vaikka lainsäädäntöä on olemassa, naisia ei kuitenkaan suojella tarpeeksi sen vuoksi, että tapaus tapauskäytäntöä ei ole vielä, oikeuskäytäntöä ei ole vielä riittävästi. Seksuaalisen häirinnän määritelmä lainsäädännössä oli ensisijaisen tärkeää, kun lakimuutoksia tehtiin. Ja tämän jälkeen heti ensimmäiset rikostapaukset ja rikosilmoitukset poliisille tehtiinkin. Syyskuun lopussa tapahtunut ratifiointi on vain alku tässä prosessissa. Viron valtio on osoittanut olevansa sitoutunut suojelemaan naisia ja suojelemaan uhreja sekä toimimaan asianmukaisesti väkivallatekijöiden suhteen ja asiasta keskustellaan, on keskusteltu erittäin laajasti Virossa ja tiedän, että vaikka olemme tehneet suuren harppauksen tiedottamisessa, olemme tehneet suuren harppauksen myös kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa. Täytyy katsoa, mitä ympäri maailmaa tapahtuu. Ja tiedämme kuitenkin, että paljon on vielä tehtävää. Kiitos. Paljon kiitoksia Liisa Ovir. Seuraavaksi puheenvuoron saa Gylsyn Bilgehan. Hän on Euroopan neuvostosta. Hän on pysyvä esittelijä naisiin, kohdistuva väkival... naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat kun sanon tämän, niin näen, että täällä on enemmän naisia kuin miehiä täällä salissa, mutta sehän on ihan normaalia, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä. Tähän on ihan totuttu. Ja on suuri ilo olla tänään teidän kanssanne täällä ja että mahdollisuus puhua tästä aiheesta, joka on lähellä sydäntämme naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta. Euroopan unionin lähettämä viesti viime kesäkuisen allekirjoituksen jälkeen, kun Istanbulin yleisopimus allekirjoitettiin, on ollut erittäin myönteinen. Tämä on yksi kivi sitä pohjaa, jonka tarkoituksena on poistaa yhteiskunnastamme kaikki naisiin kohdistuva väkivalta. Kun nyt olen johdossa tämän asian käsittelyssä viime lokakuusta lähtien ja myöskin yleisesittelijä, olen myöskin tasa-arvo- ja syrjimättömyyskomitean jäsen ollut jo lukuisen vuosien ajan. Komissio on hyväksynyt päätöslauselman seksuaalisesta häirinnästä julkisilla paikoilla ja nyt sitten valmistellaan mietintöä liittyen pakkoavioliittoihin. Niin kuin jo tiesitte, on vielä paljon tehtävää naisiin kohdistuvan väkivallan alalla. Jos nyt Euroopassa saataisiin aikaiseksi lainsäädäntöä, niin ongelmaa on silti laajalle levinnyt ja mentaliteetteja täytyy muuttaa. Minä olen Turkista. Maani oli ensimmäinen maa, joka allekirjoitti ja ratifioi tämän yleissopimuksen. Ja tästä nimikin tulee, mutta tiedän, että joskus on helppo, no siis ei helppo, mutta todellakin se vaatii rohkeutta mutta tärkeää on, kun ajatellaan yleissopimusta, että se saadaan toimeenpantua. Ranskan kollegiosta François Eritie, joka katosi viime viikolla, niin me puhumme väkivallasta miesten kohdalla ja siitä, että tässä toimitaan hyvin kielteisellä tavalla. Kyseessä ei ole luonne, vaan kulttuuri, joka aiheuttaa tätä väkivaltaa. Ja koska kyseessä on kulttuuriin liittyvä kysymys ja ajatukseen liittyvä, ajattelutapaan liittyvä kysymys, niin tätä täytyy muuttaa sen jälkeen, tarkoituksena ei ole tässä äh, puhua sukupuoliideologiasta eikä myöskään sitä, että rikottaisiin perheitä. Sen jälkeen, kun Istanbulin yleissopimus astui vaimaan, tämä taistelu on saanut lisää voimavaraa. Se on juridinen väline ja nyt sitten jäsenvaltioiden täytyy toimeenpanna se. Kyseessä on juridinen väline ennen kaikkea. Niin kuin jo sanottu, Istanbulin yleissopimus tunnustaa naisen kohdistuvan väkivallan ihmisoikeuksien rikkomuksena ja syrjinnän muotona. Ja uhri on kaikkien toimenpiteiden keskiössä. Tämä on tärkeä väline ennaltaehkäisyssä, eh, uhrien suojelussa ja tekijöiden saattamissa rikosoikeudellisen vastuuteen. Nyt täytyy eh, valistaa ihmisiä ennaltaehkäisystä ja naisiin kohtaman väkivallan torjunnasta niin, että jäsenvaltiot toimivat väkivallan ennaltaehkäisevissä toimissa ja tukevat uhreja to- toimivalla lainsäädännöllä. Istanbulin yleissopimus tarjoaa kansainvälisen kehyksen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Kehyksen sisällä parlamentin jäsenenä on merkittävä rooli artiklan 70 myötä tässä kansalliset parlamentit saavat suuren roolin, eh, että pyydetään eh, ryhtymään toimenpiteisiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansallisten parlamenttien rooli valvonnassa on tunnustettu Euroopan eh, neuvoston sopimuksessa, mutta ennen tätä kuitenkin herää kysymys, että miten parlamentit voivat tehokkaasti osallistua yleissopimuksen toimeenpanoon niin, että se myöskin toimeenpannaan tehokkaasti. Ensinnäkin täytyy muistuttaa parla- kansallisten parlamentin ensimmäisestä roolista lainsäädännön hyväksymisessä. Tämä vaikuttaa suoraan tästä parlamentti joka lakeja säätää, sen täytyy valvoa kansallisia toimia ja niitä velvoitteita, mitä yleissopimus asettaa. Tästä syystä myöskin lainsäädännöllistä sopeuttamista tarvitaan mahdollisesti, jotta kansalliset oikeuskäytännöt saadaan yhteensopivuksi yleissopimuksen kanssa. Budjetti äänestys myöskin äh, vaikuttaa kansallisten parlamenttien toimintaan. Suuri osa toimenpiteistä, joita yleissopimus esittää, äh, vaikuttavat jäsenvaltioiden taloudenpitoon. Niin kuin esimerkiksi kun ajatellaan äh, näitä turvakoteja. Yksi syy on se, että tässä jäsenvaltiot voivat vaikuttaa toimenpiteisiin. Budjetti toimet eh, tarjoavat mahdollisuuden valvoa, että myönnetyt määrärahat eh, ovat riittävät, joita on tähän toimeen myötetty. Valvonta tapahtuu myöskin hallituksen toimenpiteiden valvonnan kautta. Minä itse eh, kuulun oppositioon. Ja tässä nyt sitten heillä on useita välineitä, tai meillä on siis useita välineitä käytössämme. Ensinnäkin esimerkiksi ministerin kyselytunnin kautta parlamentit voivat pyytää, että heitä, heille tiedotetaan hallituksen toimista, jotta voidaan vahvistaa yleissopimuksen yhteensopimus. Tässä vaadittiin myöskin erityisten rakenteiden luomista kansallisten parlamenttien sisällä niin, että komissio käsittelee tätä asiaa näin pystytään valvonta, säännöllinen valvonta ja kansallisten velvoitteiden kunnioitus varmistaa. Mutta tässä voidaan siis esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Sitten toinen päätöslausuma hyväksyttiin 2014. Siinä korostettiin, miten tärkeää kansalliselle parlamentille on ihmisoikeus asioita korostaa. On tärkeää, että parlamentit tekevät yhteistyötä erityisten instituutioiden ja järjestöjen ja myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa. Se on tärkeää. Ja tämä hyödy, hyödyttää myöskin sitä, että Istanbulin yleissopimusta valvotaan tehokkaasti. Joskus nämä toimenpiteet eivät ole riittäviä. On tärkeää, että parlamentit voivat suoraan osallistua näiden eh, sopimusten valvontaan. 70 artikla tarjoaa ma- mahdollisuuden eh, seurata mekanismeja. Tämä arviointi on, on tärkeää ja että parlamenteilla on rooli myöskin Istanbulin yleissopimuksen soveltamisessa. Haluaisin nyt päättää toteamalla tai puhua parlamentaarisesta verkostosta. Nyt aamulla meillä oli hyvin hedelmällinen kokous tästä aiheesta, jossa oli parlamentin jäseniä ja asiantuntijoita no melkein kaikki on nyt sanottu, haluaisin muistuttaa, että Istanbulin yleissopimuksen myötä naisiin kohdistuva väkivalta tuomitaan Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Kaikki sen muodot tuomitaan, mutta tätä täytyy todellakin soveltaa. Ja tässä täytyy toimia yhdessä, että taistellaan perheväkivalta vastaan. Kiitoksia paljon tarkkaavaisuudestanne. Seuraavaksi puheenvuoron saa Laura Aalbu eurooppalaista naisten etujärjestöstä. Olkaa hyvä. This invitation. Kiitos kutsusta tänne. Vietämme naisten, naisen kohdistuvan väkivallan vuosipäivää pian. Nyt esittelisin teille Euroopan naisten etujärjestön, ja se on suurin alansa yhteisö Euroopassa – ja toimii kaikissa EUn jäsenvaltioissa, sen lisäksi Turkissa, Makedoniassa ja Serbiassa ja myös itsehdon Romanian järjestöä. Myös tarkkailukeskuksemme on ollut käytössä 20 vuotta. Se on pyrkinyt lopettamaan naisiin ja tyttöihin koskevan väkivallan. Se on poliittinen taho, joka on lisännyt tietoisuutta, kerännyt tietoja ja pyrkinyt siihen, että naisen kohdistuvaa väkivaltaa pidetään politiikassa aivan asiana. 20 vuotta myöhemmin näyttää siltä, että naisten ja tyttöjen tilanne on kahtaanlainen. Ensinnäkin naisten, naisjärjestöjen pyynnöt otetaan nyt ensi kertaa vakavasti ja olemme pystyneet kehittämään politiikkaa – monesti vain siksi, että on olemassa Istanbulin yleissopimus Euroopan neuvosto. Tänä vuonna on tai vietetään vuotta, jossa kehity, keskitytään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisiin toimiin. On kulunut 20 vuotta siitä, kun hyväksyttiin Pekingin foorumi ja EU on välittänyt voimakkaan viestin siitä, että todella halutaan kitkeä tätä väkivallan muotoa, joka naisiin kohdistuu. Työsarkaa kuitenkin riittää ja tämä onkin tämä toinen puoli todellisuutta. En lähde nyt toistelemaan tilastotietoja, joita kuulimme edellisiltä puhujilta, mutta voin todeta, että 45 asiantuntijamme toteavat, että naiset eivät edelleenkään saa EU-ssa samanlaista suojaa. Valitettavasti kansallinen lainsäädäntö ja politiikka, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, vaihtelee todella paljon maasta toiseen. Euroopan parlamentti on laatinut vuosien mittaan useita päätöslauselmia naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Myös syyskuussa hyvin voimakkaan päätöslauselman, ja ne ovat päätyneet samaan tulokseen siitä, että riippuen siitä, missä nainen asuu, hän ei välttämättä saa samanlaista tukea. Esimerkiksi monissa EU-maissa ei ole mitään tukipuhelinta Kuinka paljon uhreja vaaditaan? Kuinka monta naista pitää vielä raiskata, hakata, tappaa ennen kuin todella asian suhtaudutaan vakavasti? Yli 25 Euroopan laajuista kansalaisyhteiskunnan järjestöä on liittynyt kanssamme suuren Euroopan laajuiseen koalitioon. Halutaan toimia naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Mukana on romaneja, nuoria, vanhoja, eri tahoja. Kaikki haluavat kitkeä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. To- todella tarvitaan toimia EU-tasolla, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki Euroopassa asuvat naiset ja tytöt voivat saada suojaa ja voivat elää ilman väkivaltaa. Ja tämä pitää pitää mielessä, kun pyritään ratifioimaan eu toimesta tämä yleissopimus. Me kiitämme ja peräänkuulutamme komissiolta, parlamentilta ja neuvostolta ja Virolta puheenjohtajavaltiona, että tästä toiminnasta pidetään kiinni ja saadaan voimakkaat käytännössä säännöt. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on eurooppalainen asia ja siihen vaaditaan myös Euroopan tasoinen vastaus. Nyt on mahdollisuus tehdä yhteistyötä, jotta Istanbulin yleissopimusta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöönpanna ja voidaan suojella uhreja ja asettaa tekijät syytteeseen. Neuvoston käymä keskustelu ratifioinnista, niin siinä pitäisi mennä nyt käsittelemään muitakin kysymyksiä kuin sitä, mikä kuuluu EUn yksinomaiseen toimivaltaan, mikä taas jäsenvaltioiden toimivaltaan. Me todella toivoisimme, että EU ratifioisi tulevina kuukausina tämän yleissopimuksen niin, että sen soveltamisala olisi mahdollisimman laaja. Ja olemme luottavaisia sen suhteen, että Bulgaria ja Itävalta niiden puheenjohtajakausilla – toimivat niin, että tässä todella onnistutaan aikataulussa. Olemme 20 vuotta peräänkuluttaneet toimia naisin kohdistuvassa väkivallassa. On hienoa, että muutoksia on tapahtunut, mutta uudistukset eivät riitä, riitä vaan tarvitaan todellisia muutoksia. Ensinnäkin EUn ja sen jäsenvaltioiden pitäisi tunnustaa kaikki miesten naisiin kohdistama väkivalta – joka on väkivaltaa naisia kohtaan siksi, että naiset ovat naisia. Mitä muuta toivomme? Tarvitaan kattava EU-strategia, jolla voidaan lopettaa kaikki naisiin ja lapsiin kohdistava väkivalta, jolla voidaan myös tukea väkivallan uhreja. Ilman strategiaa ei saada budjettia eikä ainakaan sukupuoliperusteisia. Tarvitsemme naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kun pureudumme erilaisiin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka ruokkivat tätä väkivaltaa. Me haluaisimme, että nimitettäisiin EU-koordinaattori, jolla olisi voimakas poliittinen valtuutus, joka voisi koordinoida eri EU-virastojen ja elinten toimet ja toimia myös kansallisella tasolla. Ja haluamme myös järjestelmällisiä kuulemisia ja jatkuvaa naisjärjestöjen rahoitusta, järjestöjen, jotka tukevat naisia. Ja pitää myös lisätä tietoisuutta sekä EUn kansallisella että paikallisella tasolla. Euroopan parlamentin syyskuun päätöslauselma, joka sai laajan enemmistön taakse, joka liittyy tähän yleissopimuksen ratifiointiin, pyytää sekin EUn strategiaa, jolla kitkeä väkivaltaa ja myös lisää lainsäädäntöä aiheen tiimoilta. Ja haluamme jälleen onnitella kahta esittelijää, Anna-Maria Koratsa Bildia ja Madame Bonfoita laajasta sitoumuksesta Nyt pitää kiinnittää huomio uhrin sijaan tekijään, kuten Me Too-kampanjassa. Ja nyt tarvitaan konkreettisia toimia. Naisten ääniä on niin paljon ja ne ovat niin voimakkaita, että niitä ei voi enää jättää huomiota. Aivan kuten eräs feministi sanoi, ei ole mitään äänetöntä vaan on sellaisia, jotka on tukahdutettu ja hiljennetty tai joita ei haluta kuulla. Tämä on totta kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat hankalassa tilanteessa, esimerkiksi jotka ovat paperittomia, köyhiä tai vammaisia. Nyt on oltava rohkeita, on laadittava todellista politiikkaa ja todella tartuttava sanoista tekoihin. Pyydän teitä osallistumaan Istanbulin yleissopimusta käsittelevän konferenssimme, joka pidetään 6. joulukuuta. Puheenjohtajavaltion pyhyvässä edustustossa neuvostossa ja pyydän teitä seuraamaan meitä myös sosiaalisessa mediassa 16 päivän ajan. Tässä niin olevassa kuukassa e, lukee, että emme odota enää toista vuosisataa, vaan nyt on aika toimia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten esittelijät Euroopan parlamentista saavat puheenvuoron liittyen Istanbulin yleissopimukseen liittymiseen – Anna-Maria Koratsa Bild. Ensimmäiseksi viisi minuuttia, yhtään enempää, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille. Tämä on erinomainen mahdollisuus ja tärkeä mahdollisuus yhdistää voimamme tänään kansallisten parlamenttien kanssa, sillä heillä on tärkeä rooli tämän yleissopimuksen ratifioinnissa. Euroopan neuvostolla on tietysti myöskin tärkeä asema. Ja sitten kiitos Laura, kun toit tämän kiireellisyyden esille. Ja haluan myöskin kiittää suuresta työstä, jota kansalaisyhteiskunta tekee uhrien suojelemiseksi ja tämän yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi todellisessa arkielämässä. Me keskustelemme ilmiöstä, joka on edelleen valitettavasti hyvin laajalle levinnyt ja hyväksytty Euroopassa annamme tänä päivänä äänen tuhansille naisille ja tytöille, joiden elämän väkivalta on tuhonnut. Ja minä toivon, että me voimme yhdessä selkeästi sanoa, että he eivät ole yksin, vaan heistä välitetään. Myös julkisissa paikoissa, kodeissa ja yhä enemmän internetissä ja sosiaalisessa mediassa nähdään e, uusia väkivallan muotoja, e, seksuaalista hyväksikäyttöä, pornografiaa, ne ovat erittäin tuhoavia monien elämälle ja mainitsitte, että on aivan pöyristyttävä, kuinka paljon seksuaalista häirintää tapahtuu työpaikoilla. Me kaikki olemme tietysti tämän tienneet, mutta olemme kaikki oikeastaan sanattomia ja järkytyneitä siitä, kuinka laille levinnyt tämä on ja kuinka paljon 20-30 vuotta sitten tai eilen tai vielä tänäänkin, kuinka moni nainen kärsii miesten väkivallasta. Halusin kiittää, haluaisin kiittää myös naisia, jotka ovat uskaltaneet ilmoittaa asiasta ja puhua ääneen. Tiedämme, kuinka vaikea on tehdä ilmoitus ja kuinka paljon turhautumista siihen liittyy, kun asia ei mene eteenpäin ja joutuu sitten tähän, tähän hirveän prosessiin, jossa täytyy muistella näitä tapahtumia. Siihen liittyy myös paljon häpeää ja joskus myös naiset eivät ota sinua vakavasti, naiset eivät ota ilmoittajaa vakavasti. Tämä on se tilanne, jos haluaa viedä asian eteenpäin. Se vaikuttaa esimerkiksi työpaikasaantiin ja monenlaisiin muihin asioihin. Ja tämä osoittaa sen, kuinka paljon on vielä tehtävää täytyy rikoslainsäädännön lisäksi muuttaa myös asenteita. Kaikkien yhteiskunnassa täytyy panostaa siihen, että, että luodaan kunnioituksen ilmapiiri ja kulttuuri, jossa kunnioitetaan niin naisia, tyttöjä kuin poikia ja miehiä. Ja on tärkeää muuttaa asennetta siinä, että ei syytetä uhria, vaan syytetään väkivallan tekijää. Usein naiset tuntevat itsensä syyllisiksi ja heitä myös usein syytetään. He joutuvat elämään häpeässä ja, ja vaiettuina. Haluan kertoa sunnuntaina siitä, mitä tapahtui Ruotsissa. Olin tapahtumassa siellä oli teatterinäyttelijöitä Tukholmassa eri puolilta Ruotsia. He lukivat ääneen livenä eh, medioille naisuhrien tarinoita ja teemana oli tai motto oli se, että me emme ole enää vaiennettuja. Monet varmaan olette kuulleet tästä hankkeesta. En ole en nukkunut yhtään silmäräpäystäkään sen päivän jälkeen tai sinä yönä. Ja on erittäin tärkeää, että naiset rikkovat hiljaisuuden, eivätkä enää vaikene ja ilmoittavat viranomaisille ja, ja tuntevat, että heihin luotetaan – ja heitä uskotaan. Jos rikos on tapahtunut, niin rikokseen myös puututaan. Heidän täytyy voida luottaa tähän. Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpano auttaa tässä, eli täytyy toimia ja asettaa väkivallatekijät syytteeseen, kun rikos on tapahtunut. Useimmissa tapauksissa väkivalta liittyy alkoholismista, turhautumisesta, mustasukkaisuudesta tai sitten syytetään naisia siitä, että ei olisi pitänyt jättää miestä, olisi pitänyt toimia jollain eri tavalla. Nämä asenteet ovat vielä vahvoja ja haluaisin myöskin mainita myöskin kunniamurhista, kunniatapoista, sillä nämä ovat myöskin hirveitä rikoksia – ne liittyvät perheriitoihin, perheklaaneihin, joiden uhreiksi naiset joutuvat. Ja on erittäin tärkeää yhdessä todeta, että ei ole mitään syytä perustetta hyväksyä murhaa, naismurhaa. Ei kulttuuri, kulttuuriperustetta, ei uskontoon perustuvaa perustetta, ei mitään motiivia sille, että pahoinpidellään ja alistetaan naisia. Yhdessä Kristiini von Dofuan kollegan kanssa olemme taistelleet ylikansallisissa ryhmissä, jotta olisi, olemme pyrkineet siis saamaan EUta liittymään tähän yleissopimukseen. Miksi se on tärkeää? Sen takia, että tällä hetkellä työkalupaketti on aika pieni ja jotta meillä olisi yhteisiä välineitä, meidän täytyy toimia Euroopan tasolla, että voidaan parantaa täytäntöönpanon mahdollisuuksia. Minun viestini on se, että tehdään enemmän yhdessä, jotta jäsenvaltiot ratifioimat eh, tämän sopimuksen. Kiitokset Virolle ja Kyprokselle ja muille, jotka ovat sen ratifioineet. Mainitsitte aivan hyvin, että tässä usein ymmärretään väärin sukupuolen määritelmä ja haluaisin todellakin Euroopan neuvostoa ja kollegoita auttamaan siinä, että selvennetään mistä on kyse. Kyse on naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka johtuu siitä, että he ovat naisia. EPP-ryhmäni on sitoutunut tekemään työtä yhdessä teidän kanssanne niin, että voimme todeta, että me emme hyväksy missään nimessä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Bill Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kristina Revaux Dallon Bonfoy. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia etenkin paneeliin ja kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat täällä osoittaakseen, että tässä todellakin ollaan yhdessä kiinnostuneita naisten oikeuksista. No, vihdoinkin nyt asiasta voidaan puhua ja me voimme toimia. Meillä on valtava vastuu. Ja Anna-Maria Koratsabil ja minä, me olemme yhteisesittelijät äh, Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen osalta parlamentin osalta. Ja tässä todellakin tällä hetkellä, nyt kun me tuon allekirjoituksen olemme saaneet, niin nyt täytyy ratifioida, koska nyt sitten voidaan todellakin nämä kolme p ratifioida. Eli kyse on siis ennaltaehkäisystä, suojasta ja siitä, että pystytään valvomaan, seuraamaan, eh, asettamaan syytteeseen ne rikolliset, jotka tässä ovat. Tämä täytyy nyt soveltaa käytännössä. Ja vaikka meillä on allekirjoitus, niin ilman eh, ratifiointia emme voi EU-tasolla toimia. Nyt olemme tilanteessa, joka on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan komission ja neuvoston välistä työtä, koska he tässä neuvottelevat käytännössäännöistä. Eli mikä on EUn toimivalta tässä kysymyksessä ja nyt me parlamentissa odotamme paljon koska me olemme olleet toimineet paljon nyt tässä en, ennen allekirjoitusta. Ja nyt tämä täytyy ottaa eri osa-alueilla käyttöön niin, että EUn tasolla voisimme taata tämän naisten suojan riippumatta siitä, missä he EU-ssa asuvat. Ja nyt vaadimme että Euroopan parlamentti, eli edustajat saavat tietoa neuvottelujen tilanteesta, että me voimme olla mukana tässä, niin kuin aikaisemmalla kaudellakin olimme. Tämä on tärkeää. Haluaisin kiittää Viron puheenjohtajavaltiota, joka tämän yleissopimuksen otti esityslistalleen ja joka allekirjo- tai ratifioi tämän hiljattain Bulgarian puheenjohtajavaltio ja sitten Itävalta – meidän täytyy jatkaa sillä. Tämän äh, yleissopimuksen täytyy olla prioriteetti. Täytyy mennä loppuun asti, jotta voidaan päättää tämä tilanne, jota ei voida mitenkään tukea. Monet äh, tässä äh, ovat puhuneet niistä jäsenvaltioista, jotka eivät vielä ole ratifioineet. Niitä on 11, 11 vielä 28, se on liikaa. Ja puhun nyt myöskin niille maille, jotka valitettavasti ovat ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotka uhkaavat nyt tässä naisten oikeuksia. Puhun tässä Puolasta ja viime viikolla äänestettiin täysistunnossa Puolan perusoikeuksista ja mietintö oli hyvin hälyttävä. Siinä me määrittelemme, että naisten oikeus kuuluu ihmisoikeuksiin ja naisten oikeuksia täytyy suojella samalla tavalla Puolassa ja näinhän ei nyt ole. Ja tämä täytyy nyt todellakin voida näyttää. Jäsenvaltioiden täytyy siis kaikkien ratifioida tämä Istanbulin yleissopimus ja Euroopan unionin täytyy mennä loppuun asti niin, että tässä nyt sitten on myöskin käytännössäännöt ja Euroopan komission täytyy esittää lainsäädäntöaloite, jonka pohjalta voimme tehdä työtä niin, että todellakin saadaan globaali direktiivi eh, naisten oikeuksien suojelemiseksi ja väkivallan torjumiseksi. Kiitos. E, e, Kiitoksia, edustaja Bonfua. Nyt puheenvuoron saa Ingrid Barandel e, Tortino komissiosta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. We're end of the day. I will just very quickly... Kiitos. Päivä lähenee loppuaan. Kerron teille lyhyesti mitä tapahtuu käytänne sääntöjen osalta, jotta Istanbulin yleisopimus saataisiin päätöksen. Nyt on mainittava, että me juuri keskustelleet kaksi päivää vuosittaisessa perusoikeuskeskustelussamme. Ja naisen kohdistava väkivalta oli yksi pääaiheista. Ja voin vahvistaa sen, että komissio on entistä kunnianhimoisempi ja sitoutuneempi. Näin Jurva ja Timmermans varapuheenjohtaja vahvistivat näinä päivinä. Haluamme, että Euroopan parlamentti auttaa meitä vakuuttamaan jäsenvaltiot siinä, että tämä kunnianhimo saadaan muutettua yleissopimuksen ratifioinniksi. Meillä on teksti käytänne säännöstä, jota komissio ehdottaa, josta nyt keskustellaan neuvoston työryhmässä puheenjohtajavaltio Viron johdolla. On päätös, jonka mukaan jäsenvaltiot kat- jättivät EUn yksinomaisen toimivallan kattamaan vain uhrin oikeudet ja palautusoikeuden. Tämä toimivalta ei ole muuttunut ja nämä ovat nyt ne puitteet, joissa töitä tehdään. Me yritämme nyt saada käytännön täytäntöönpanosta mahdollisimman laajaa niin, että EU voi puhua yhdellä äänellä – silloin, kun annamme suosituksia tai päätöksiä raporteista. Ja näin tämä on nyt tilanne työryhmissä neuvostossa. Työ on kesken, meillä on ollut muutama tapaaminen, enkä pysty vielä kertomaan teille, mihin suuntaan tässä mennään, mutta voin vakuuttaa, että pyrimme saamaan aikaan sellaisen käytännöllisen välinen, jonka kautta jäsenvaltiot, komissio ja neuvosto voivat sitten täytäntöön panna yleissopimusta hyvin. Vammaiset ovat osa tätä tekstiä. Toivottavasti sopimukseen päästään pian ja ratifiointi onnistuisi tulevina kuukausina. Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Mutta tällä hetkellä en pysty antamaan teille tämän, tämän enempää tietoa. Haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä ei ylitä allekirjoittamispäätöksen soveltamisalaa. Näin neuvosto on päättänyt. Haluamme, että tästä tulee mahdollisimman käytännön läheinen, kun siirrytään täytäntöönpanovaiheeseen. Kiitos. Kiitoksia tästä tiedosta. Nyt sitten kansallisten parlamenttien edustajat saavat puheenvuoron. Haluaisin todeta, että puhujalistalla on kuusi. E, kaikki saavat puheenvuoron, mutta katsokaa kelloa. Meillä on vain yhdeksän minuuttia. Siis tulkkaus jatkuu puoli seitsemän. Ehkäpä he antavat meille vielä viisi minuuttia, mutta pyydän, että puhutte lyhyesti Älkää puhuko pidempään kuin kaksi minuuttia, koska muuten minun valitettavasti täytyy sulkea mikrofoninne, jotta kaikki voivat saada puheenvuoron. Kiitoksia. Fakla Vekliman Belgian parlamentista saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Dank u, de voorzitter. Ik zal het proberen heel kort. Kiitos, puheenjohtaja. Yritän olla hyvin nopea. Ehkä en edes tarvitse kahta minuuttia. Kerron lyhyesti, mikä on tilanne Belgiassa – monien vuosien ajan Belgia on ollut sitoutunut sukupuolen perustuvan väkivallan torjuntaan. Se on yksi tasa-arvon pilareista. Vuodesta 2010 Belgia on keskittänyt politiikkojaan perheväkivallan torjumiseen, sukupuolen perustuvan väkivallan torjumiseen toimintaohjelman muodossa – Hallitus yhdessä alueiden ja viranomaisten kanssa ja kuntien kanssa on toteuttanut tätä toimenpideohjelmaa. Tarkoituksena on ollut taata myös yhtäläiset mahdollisuudet. Monenlaisia eri suunnitelmia on toteutettu. Ne ovat, ne ovat onnistuneet. Niitä on tehty useina vuotina, muassa 2007, 2008 ja 2009. Neljäs toteutettiin 2010-2014. työmenetelmä on perustunut siihen, että parannetaan politiikkoja kentällä sukupuolten, sukupuolen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleenkin tärkeä ongelma meillä ja sen vuoksi olemme nyt aloittaneet viidennen kansallisen toimenpideohjelman, jonka parlamentti on hyväksynyt ja jossa pyritään käsittelemään kaikkia väkivallan muotoja niin, että vältetään niitä, torjutaan niitä ja saadaan ne kitkettyä. Kiinnitämme erityistä huomiota seksuaaliseen väkivaltaan. Toimenpideohjelma on täysin samalla linjalla Lissabonin sopimuksen kanssa perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Kansallinen toimenpideohjelma sukupuolen perustuvan väkivallan osalta keskittyy kaikkiin väkivallan muotoihin. Olipa se sitten oman puolison tekemään väkivaltaa, sukuelinten silpomista, pakkoavioliittoja tai seksuaalista väkivaltaa kansallinen toimenpideohjelma, jolla torjutaan se eh, sukupuoleen perustuva väkivaltaa, on merkki siitä, että Belgia pyrkii kattavasti puuttumaan näihin ongelmiin. Meillä on kuusi globaalia tavoitetta, integroitu politiikka, jolla torjutaan väkivaltaa, kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset toimenpiteet, joilla saadaan eh, tietoa väkivallasta, väkivallan ennaltaehkäisystä, uhrien tukemisesta. Sitten haluamme myöskin torjua väkivaltaa kansainvälisellä tasolla, sitä ei pidä unohtaa. Kiitoksia. Pyytäisin vielä, että puhutte alle kaksi minuuttia. Te sanoitte, että puhutte lyhyesti, mutta nyt puhuitte silti melkein kolme minuuttia. No ainahan me sanomme, että puhumme lyhyesti. Sitten Liettuasta edustaja Simunik. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tosiaankin tilanne niin, on se, että haluaisin kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän kokouksen. Lietuassa järjestettiin jo keväällä vastaavanlainen. Blinkevich Ute oli siellä paikalla ja siellä tarkasteltiin Istanbulin yleissopimuksen vaikutusta. Ihmisoikeusvaliokuntamme järjesti tuolloin tuon kokouksen ja kyse oli ratifioinnista. Meidän presidenttimme juuri neuvotteli tästä kysymyksestä ja sitten pallo oli parlamentilla. Mutta tähän liittyy kyllä myöskin ongelmia. Ainakin Liettuassa tilanne on tämä Joitakin vuosia sitten siellä oli hirvittäviä tapahtumia, murhia, raiskauksia, kotiväkivaltaa. Ja sitten me havaitsimme, että teoreettis-oikeudellisesti lainsäädäntö on ihan hyvää, mutta meillä ei ole ihmisresursseja eikä rahaa, jotta voitaisiin varmistaa, että lainsäädäntö voitaisiin myöskin sitten toimeenpanna elä, todellisessa elämässä. No, kollegani puhui jo tästä. No, yksi tosiasia on tietysti se, että presidentti kääntyi perustuslakituomioistuimen puoleen, pyysi selvennystä asiaan ja sitten toimeenpano tai täytäntöönpano kansalliseen, siirtäminen kansalliseen oikeuteen, mitä parlamentti tekee, ja sitten myöskin pohditaan, että miten tämä hoidetaan. Meidän parlamentissa oli useita sellaisia, jotka vastustivat tätä hyvin vahvasti. Kiitoksia edustaja Simulik ja seuraavaksi Jan Probleski. Hän tulee Puolan senaatista, hän saa puheenvuoron. Nie dziękuję zwłaszcza panu sekretarzowi, który starannie stosował zasady asymetrii tej dyskusji. Chciałbym... Kiitos. Keskustelu on ollut aika asymmetristä. Puolassa on käyty keskustelua hankalista asioista tämän yleissopimuksen takia. Ja siksi monet pelkäävät, että kuten usein, tässä voi olla hyviä puolia, mutta kuitenkin se voi olla uhka perheen hajoamisille. Perustuslaki suojelee puolalaisia perheitä ja perheet muodostuvat meillä naisen ja miehen välisestä liitosta. Puolassa ei ole länsimaisen tyyppistä sopimusta, jota mies hallitsee. Täällä on keskusteltu väkivallasta, mutta uskon, että Liisa O. Viir osui tässä todella naulan kantaan viitatessaan taloudelliseen väkivaltaan. Monissa maissa, maailman maissa on taloudellista väkivaltaa. joka näkyy monin tavoin. Puolassa 400 miljoonaa euroa maksetaan henkilöille, jotka piilottelevat eri Euroopan unionin maissa paetakseen velvoitteitaan. Ja uskon, että harmonisointia tai koordinointia tämän taloudellisen väkivallan käsittelyssä ei ole. Ja uskon, että tähän asiaan todella pitää puuttua. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Claudette Butchigek. Hän tulee Maltan parlamentista. Korkeintaan kaksi minuuttia pyydän korkeintaan kaksi minuuttia. Aikaa ei ole enää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kotiväkivalta ja sukupuolen perustuva väkivalta. No, meillä on lainsäädäntöä vuodelta 2006. No, Istanbulin yleissopimuksen allekirjoitimme ja se ratifioitiin 2014 heinäkuussa Martan, Maltan parlamentti käsittelee tällä hetkellä myöskin toista lainsäädäntöä samaan aiheeseen liittyen, johon vuoden 2006 lainsäädäntö integroidaan. Se vahvistaa Istanbulin yleissopimuksen, siihen liittyy uusia vaatimuksia ja vahvempia sanktioita rikoksen tekijöille. Me puhuimme tänään paljon poliittisesta tahdosta niin että sana, sanoista tulisi tekoja. Hiukan yli vuosi sitten nainen tapettiin, nainen, joka oli hyvin rohkea, joka puhui asioista suoraan, sellaisista asioista, joita mieluummin ei olisi saanut lausua äänen. Roberta Metsolaa uhkailtiin ja tämä henkilö, joka uhkaili häntä, hän joutui sitten oikeuteen. Toiset naiset, jotka kärsivät hiljaisuudessa, niin heillä pitäisi olla toivoa sille, että hekin saavat oikeutta joku kaunis päivä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Angel Leguera, Portugalin parlamentista. E- Kiitos puheenjohtaja kun torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Portugali on saanut tunnustusta hyvistä käytännöistä. Monet hallitukset ovat toteuttaneet toimenpideohjelmia, joilla on saatu aikaiseksi parannuksia. Politiikoilla on vahvistettu torjuntaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan kaikkien viranomaisten puolella ja on parannettu ennaltaehkäisyä. Tällä hetkellä meillä on käynnissä viides toimenpideohjelma, jolla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se päättyy tänä vuonna joulukuussa. Tämä kansallinen toimenpideohjelma on ottanut huomioon kaikki velvoit, sitoumukset YKssa ja muissa elimissä, joita, joita Portugali on siis ottanut. Istanbulin yleissopimus äh, laajentaa vielä soveltamisalaa myös muihin väkivallan muotoihin, kuten vaikkapa naisten sukuelinten silpomiseen. Kuten sanoin, Portugali on ollut ensimmäinen maa, joka on ratifioinut yleissopimuksen. Se on, teki sen yksimielisesti ja yleissopimuksen pohjalta on laadittu strategioita, joilla parannetaan uhrien asemaa ja, ja myöskin lisätään tietoa tästä ilmiöstä niin, että voidaan parantaa myös oikeusalan ammattilaisten pätevyyttä. Samalla halutaan myöskin tukea uhreja. Lainsäädännön tasolta haluaisin vielä mainita sen, että me olemme muuttaneet rikoslainsäädäntöä elokuussa 2015 niin, että rikoslaissa yleissopimus on myös mukana niin, että on kriminalisoitu esimerkiksi pakkoavioliitto, vainoaminen sekä sukupuolielinten silpominen. Ja kaikki kaikki nämä ovat tällä hetkellä rikoksia ja, ja siellä oli muutama muukin vielä. Ja tarkoituksena on parantaa asenteita ja, ja, ja kulttuuria, mutta sen pohjalta, mitä olemme kuulleet tänään, paljon on vielä tehtävää Euroopan tasolla. Kiitoksia. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų Kiitos kiitoksia kaikille tulkeille, jotka meille todellakin äh, tarjosivat tässä viisi minuuttia ylimääräistä aikaa niin, että saatoimme käyttää äidinkieltämme. Meillä on siis vielä viisi minuuttia tässä käytössä Italian parlamentista. Äh, Fabrizia Giuliania saa vielä puheenvuoron. Puhutaan, että puhutte lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja Blinkevichiute. Kollegat kertoivat jo, kuinka tärkeää ja vaikuttavaa on ollut se, että maamme on ratifioinut yleissopimuksen. Ja kuinka tärkeää on ollut ottaa käyttöön sitovia normeja, Esimerkiksi tässä määritellään ihmisoikeuksien rikkomisena, jos väkivaltaa on. Kiinnitetään huomiota eriarvoisuuteen ja niin edelleen. Tässä kyseessä eivät ole vain kysymykset, jotka liittyvät oikeuksiin, vaan myös ihmisten arvokkuuteen, koskemattomuuteen. Nämä täydentävät vapauksia, joita naiset ovat saaneet, jotka ovat muuttaneet yhteiskuntiamme. Haluaisin lopuksi vielä muistuttaa, että tässä naisiin kohdistuvassa väkivallassa on nykyään jotakin uutta. Tämä ei ole vain vanhollista patriarkaalismia, vaan tässä halutaan puuttua naisten vapauksiin. Nyt pitää suojella naisten vapauksia. Joka kerta kun puhumme naisiin kohdistuvasta väkivallasta, kyseessä on ihmisoikeuksien rikkominen ja asia, joka todella loukkaa kaikkia maita ja Eurooppaa ja niiden itsetuntoa. Voin tukea ehdotusta siitä, että komissio laatisi direktiivin, jossa todella pureuduttaisiin naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Ja toivottavasti Euroopan parlamentti ja EU voivat pian liittyä yleissopimukseen ja ratifioida sen. Kiitos. Ačiū eh, Oikein paljon kiitoksia haluaisin vielä kerran kiittää oikein paljon kaikkia kolmannen paneelin jäseniä. Kiitän myöskin Viroa siitä, että se oman puheenjohtajakautensa aikana on ratifioinut Istanbulin yleissopimuksen. Todellakin odotan myöskin yhteistyötä Bulgarian ja Itävallan puheenjohtajavaltioiden kanssa ja kiitän esittelijöitä ja totta kai myöskin kaikkien kansallisten parlamenttien ja Norjan parlamentin edustajia täällä. Hienoa, että me yhdessä pohdimme, miten me voimme poistaa naisiin kohdistuvan väkivallan yhteiskunnasta. Me, me varmastikin tapaamme tulevaisuudessa. Vielä toivotan teille kaikkea hyvää tulevissa töissänne. Puheenjohtaja ystävästi kiittää myöskin tulkkeja. Ja tässä kiitetään myöskin sihteeristöä. Kokous päättyy. Nähdään seuraavalla kerralla. Valiokunnan jäsenille sanoisin vielä, että seuraava valiokuntakokouksemme pidetään joulukuun neljäs päivä kello 15. Eli nähdään silloin ja oikein mukavaa iltaa.